Uh, welcome to the ITRE committee meeting. Tervetuloa ITRE-valiokunnan kokoukseen, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin muistuttaa teitä vielä kirjan kerran. Tämä on erityisilmoitus. Hyvät ystävät, hyvät naiset ja herrat, erityisilmoitus. Meillä on ylimääräinen kokous yhdessä kulttuurivaliokunnan kanssa, yhteiskokous, joka perustuu työjärjestyksen kohtaan 55 meillä on yhteinen mietintö luovat teollisuuden alat. Ja tässä meidän esittelijämme on herra Eeler. 9. toukokuuta kello 19-21 maanantaina, siis illalla Strasbourgissa. Maanantaina Strasbourgissa 7.9. 9. toukokuuta. Öm, ähm, ottakaa, kirjatkaa tämä ylös erittäin tärkeänä kysymyksenä. Kohta seitsemän. Ähm, tämä on sitä äh, toinen osa kokouksestamme. Äh, kohta seitsemän, kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta. 590 tarkistusta jätettiin tähän mietintöön, joka on parlamentin poliittinen kanta sähkömarkkinoiden lainsäädännön uudistamisesta. Komission ehdotusta odotetaan mm, vuoden lopulla, joten tämä on erinomainen aika tehdä meidän ehdotuksemme ja antaa meidän näkemyksemme. Tässä esittelijä on herra Langen ja hän on työstämässä kompromissitarkistuksia, joita hän sitten tulee käsittelemään varjoesittelijöiden kanssa ensi viikolla tiedättääkseni. Hyvä kollega Werner Langen, haluaisin pyytää teitä antamaan meille alustuksen. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Te kerroitte jo sen, kuinka paljon tarkistuksia meillä on 21.3. oli tarkistusten jättämisen määräaika ja tarkistuksia jätettiin siis yli 530. 33. lähetettiin niin sanottu Panache-versio, joka kattoi eri versioita. Ja englanninkielinen versio on olemassa nyt 12.4. lähtien. Sen jälkeen julkaistiin saksankielinen versio ja nyt pikkuhiljaa alkaa olla kaikki muutkin kieliversiot saatavilla, joten voimme keskustella tästä. 590 tarkistusta siis. Monet niistä ovat vain kielellisiä pikkukorjauksia, yksityiskohtia, eivät sinänsä ole sisällön osalta erilaisia. Eli täytyy katsoa, miten tällaisia tyylikorjauksia saadaan otettua tähän nyt mukaan. Tuskinpä tämä nyt mikään suurempi ongelma on. Olemme myös havainneet kuitenkin sen, että saksankielisen mietinnön kääntämisessä englanninkieliselle englanninkielisen version on ollut joitakin ongelmia. Esimerkiksi neutraalius markkinoiden neutraalius on käännetty englanniksi markkinapioneereiksi. Tässä on varsin suuria eroja. Muistan tällaista myös aikaisemmilta kausilta. Erilaiset kansala- kansalliset käytänteet ovat johtaneet siihen, että olemme hieman keskustelleet toistemme ohitse. Kerron tärkeimmistä kohdista ennen kuin kuulimme kollegoita ja sanon, että totta kai työstämme kompromisseja, mutta ne saadaan aikaisesti, aikaiseksi vasta sitten, kun olemme keskustelleet muista asioista. On aiheita, joihin liittyy ristiriitaisia tarkistuksia. Ensinnäkin tämä kapasiteettimekanismi, CRM-mekanismi. Olen tehnyt sen suhteen selväksi sen, että Tämä voisi aiheuttaa korkeampia sähkön hintoja ja markkinoiden pirstaloitumista muun muassa, ja monet kollegat ovat asiasta kanssani yhtä mieltä. On myös tarkistuksia, jossa puhutaan CR-mekanismin puolesta. Beres, Bonafé, Nibler, Marta. Eli tämä varmasti aiheuttaa keskusteluja toimintaanko kansallisesti, alueellisesti, rajat ylittävästi, lyhyellä aikavälillä vai pysyvästi. Meillä on työasiakirja tästä aiheesta, näin sen eilen. Ja tätä arvioidaan lopullisesti vuoden lopussa. Sitten valtion tukikysymykset ja CRM-kapasiteetti. Tässä voidaan ehkä löytää hyvä kompromissilinja. Se näkyy jo tarkistuksista. Griffin, Benson, Werner ja muut ovat jättäneet tarkistuksia. Toimitusvarmuudesta on tehtävä kattava EU-laajuinen arvio alueellisesti tai kansallisesti. Ja tämän pitää toimia eri toimittajien kohdalla olosuhteista huolimatta. Toiseksi sitten säänneltyjen hintojen purkaminen, jotta markkinat toimivat. Pitää sallia hintapiikit Mutta, mutta keskipitkällä aikavälillä hintasääntelystä pitäisi luopua. Tästä monet kollegat ovat yhtä mieltä lähes kaikissa ryhmissä. Jopa kollega Turmes puhuu tämän puolesta ja myös valiokunnan puheenjohtaja Busek ja monet muut. Kollegat kuitenkin pelkäävät, että näin syntyy kuluttajille vaikeasti arvioitava riski Tätä on hankala teknisesti kuvitella. Tässä voitaisiin käynnistää pilottihanke ja arvioida tilannetta säännönmukaisesti. Pitäisi katsoa, minkälaisia investointeja saadaan aikaan. Ja pitäisi estää se, että kulut vain sysätään kuluttajille. Eli tästäkin aiheesta on vielä keskusteltava. Sitten kolmanneksi uusiutuvat energianlähteet. Parlamentissa ollaan yhtä mieltä siitä, että niitä on pitkällä aikavälillä tuettava ja integroitava, mutta mitään korjaavia tarkistuksia ei kuitenkaan ole. Se sellaisella kyseenalaistettaisiin uusiutuvat energialähteet. Niiden osuus voisi olla 27 prosenttia. Ja täytyy katsoa hintasignaaleja. Tällä hetkellä jo uusiutuvien energia, uusiutuvia energioita voidaan tuottaa varsin matalin hinnoin. Meillä on erilaisia tarjouskilpailuita ja investointien edistämistä, mutta uusiutuvia pitäisi edistää entisestään. Vain kun uusiutuvien energialähteiden tuotanto kantaa entistä suuremman vastuun kokonaispaketista, markkinat voivat toimia. Ja tähänkin on tehty varsin hyviä tarkistuksia. Tässä yhteydessä hyviä ovat myös sellaiset tarkistukset, joissa viitataan komission vuoden 2014 suuntaviivoihin. Nyt äh, Meillä on seitsemän minuuttia teille. Ja. Seitsemän minuuttia, vain kolme kohtaa vielä. Sopiiko se? Tämä on ensimmäinen esittelyni very no, no, no. short. Ehkä sitten keskustelun päätteeksi. No, ihan lyhyesti. Sitten kansallinen vastuu energiayhdistelmästä. Eri energiantuotteilla pitäisi olla oma paikkansa. Tästä vastuun pitäisi edelleen kuulua kansalliselle tasolle, ja tulisi kattaa kaikki energiamuodot. Sitten siirtoverkon haltijat kohta 29, siihen on tehty paljon tarkistuksia, en ymmärrä niitä kaikkia. Tässä kysymys on erityisesti tietojen hallinnasta. Sitten Aserin rooli, olen tyytyväinen siitä, että monet kollegat ovat kanssani yhtä mieltä siitä, että Aseria ja yhteistyötä pitäisi tehostaa ja Aserilla pitäisi olla kyllin hyvät resurssit, mutta virasto ei kuitenkaan voi kattavasti valvoa markkinoita, vaan markkinoiden pitäisi reagoida komission ehdotuksen mukaisesti. Kiitoksia. Kiitoksia näistä kattavista äh, kommenteista. Ja nyt seuraava puhuja, SND varjoesittelijä, on kollega Zannonato. <coughs> Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, te jo korostitte sitä tosiseikkaa, että että meillä on 590 tarkistusta. Tämä on aivan valtaisa työ. Minä haluan nostaa esiin vain muutamia asioita. Ensinnäkin mm, äh, tiedonannossa yleiset puitteet, joita pitäisi vähän tarkentaa. Energiapolitiikka, ilmastopolitiikka – ne riippuvat läheisesti toisistaan ja ne tulevat sitä jatkossakin olemaan. Tänään ei ole mitään energiapolitiikan ala, jolla ei olisi ilmastovaikutuksia, myönteisiä tai kielteisiä ja päinvastoin myöskin. Esittelijän ehdotuksessa tämä asia nimittäin ilmastotavoitteiden ja energiatavoitteiden yhteensopivuus, sitä ei mielestäni korosteta tässä riittävästi itse asiassa tässä huomioidaan myös tosiseikkoja, ja tarkoitan tässä ehdotuksen kohta 22, mutta monien ryhmien tarkistukset taas ovat ottaneet huomioon tämän minun huolenaiheeni. Jos halutaan puhua energiasiirtymän kustannuksista, meidän pitäisi puhua niistä, koska ne ovat reaali, todellinen ongelma, joka koskettavat meitä kaikkia. Mutta me emme saa unohtaa sitä, että ilmasto- ja energiakysymykset kulkevat rinnata rinnan. Toinen asia, uusiutuvat energiamuodot. Tarkistuksissa minä yhdessä monien muiden kollegojen kanssa ehdotin tällaista lähestymistapa, joka ei ole ideologinen. Se, mitä minä tällä tarkoitan, on, että ei ole yhtenäistä vastausta liittyen kaikkiin uusiutuviin energiamuotoihin, vaan niitä täytyy arvioida sen pohjalta, kuinka kypsiä ne ovat ja kuinka kilpailukykyisiä ne voivat olla markkinoilla. Tästä esimerkiksi esimerkki aurinkovoima ja tuulivoima ovat kilpailukykyisiä, ne voivat mennä markkinoilla, kun taas tuulivoima merellä tarvitsee, offshore-tuulivoima tarvitsee vielä pitkään tuotantotukea. Mutta tässä täytyisi pystyä ylittämään mm, tämä, nämä yleisesti jaetut tuet sellaisissa teknologiamuodoissa, jotka ovat jo kypsiä. Tässä on kyse energia turvallisuudesta ja huoltovarmuudessa. Mm, tilanteet ovat hyvin erilaiset eri paikoissa. Olen sitä mieltä, että meidän pitää olla yhdestä asiasta samaa mieltä, ja tässä olen esittelijän kanssa samaa mieltä. Se, miten nykyiset kansalliset mekanismit on luotu, ne eivät vastaa integroituvien eurooppalaisten markkinoiden tarpeeseen. Ja siksi voi olla niin, että joku ylikansallinen alue on sellainen, että sillä on liiallisesti energiavarastossa ja joku reuna-alue ei taas voi hyödyntää tätä energiaa kriisitilanteessa. Mm, sitten haluaisin lisätä vielä kaksi asiaa tähän keskusteluun. Meidän täytyy sitoutua tähän energian varastointiin. Se löytyy monista tarkistuksista ja meidän täytyy paremmin hallinnoida kysyntää ja tarjontaa. Meidän täytyy myös ottaa vakavasti huomioon energiaköyhyyden torjunta. Siihen on erityisesti kiinnitettävä huomiota. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Telitska Aldesta. Thank you, Mr. Uh, President. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. No, kaksi vaihtoehtoa voisin kommentoida yksityiskohtaisesti omia tarkistuksiani ja Alden tarkistuksia, mutta ne varmaan ovat jo tiedossanne, eli hypään tämän yli, koska ehkä voisin puhua muutamasta muusta kohdasta. Ja hiukan toistan itseäni. Energiamarkkinat EU:ssa ovat tällä hetkellä vääristyneet. Ja tavoite, eli uudenlaiset energiamarkkinat, sen pitää olla yhteinen tavoite. Tällä hetkellä ei ole kovin motivoivaa investoida johonkin laitokseen, oli sen energialähde mikä hyvänsä. Tällä hetkellä kyse on vain hinnoista. Eli tässä mielessä pidän hyvänä tätä Langenin mietintöä. Olen pitkälti samaa mieltä ja Monet tarkistuksistani, joita olen tehnyt kollegoideni kanssa, ovat lähinnä täsmentäviä. Eli tavallaan täytämme tekstiin jääneitä aukkoja, mutta perusfilosofia, josta varmasti olemme pitkälti samaa mieltä, niin silloin panokseni on ihan hyvä. Eli kapasiteettimekanismeista. Mekin olemme käsitelleet tarkistuksissamme tätä aihetta ja täytyy sanoa, että on jäsenvaltioita, joissa on erityispiirteitä. Ja puhuisin nyt tästä viimeisestä oljenkorjesta ja kapasiteettimekanismit voivat tiettynä ajanaksona olla keskeisiä. Eli en nyt halua tässä olla jäykkä, mutta noudattaisin tässä kuitenkin tätä perusperiaatetta, jota mietinnössä on noudatettu. Sitten sääntelyhinnat. Eli tämä nyt on todella keskeinen asia. Sitten uusiutuvat energialähteet. Tuen niitä, joiden mukaan uusiutuvilla energialähteillä on keskeinen rooli tulevina vuosina aivan varmasti mutta meidän täytyy integroida ne kunnolla mukaan. Ja sitten energiayhdistelmästä. No esittelijän aikaan saama tasapaino vietitulonnoksessa on ihan oikea. Meidän pitää keskittyä asioihin, jotka johtavat uudenlaisiin markkinoihin, eikä sellaisiin, jotka vain sirpaloivat tilannetta. Sitten ASER. Eli meillä pitää olla tasapainoinen lähestymistapa – ja meidän ei pidä pyrkiä johonkin, mihin ASER ei pysty. Ja tässäkin kohtaa mietintö on ihan oikeansuuntainen. Eli lopuksi puheenjohtaja sanoisin, että alkuperäinen luonnos on sellainen, että siihen ei tarvittaisi 600 tarkistusta, ja tässä leikitään nyt tulella. Jotkut tarkistuksista menevät ihan päinvastaiseen suuntaan kuin pitäisi, ja niiden avulla ei pystyttäisi palauttamaan palauttamaan luottamusta markkinoille ja oikaisemaan näitä vääristymiä. Eli tätä halusin korostaa. Ja kuten sanoin, en nyt kommentoi yksittäisiä tarkistuksia, vaan voimme niistä puhua sitten esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitoksia. Edustaja Turmes, vihreiden varjoesittelijä. Jesse, so... Kiitos, Jirsi. Alkuperäinen mietintö on hyvä pohja ja itsekin yllätyin tarkistusten suuresta määrästä. Mutta hyvä uutinen on, että monet tarkistukset keskittyvät tiettyihin osiin, joten varmastikin saamme aikaan mietinnön, joka on edelleen luettava, luettavissa. Telitska on oikeassa. Markkinat ovat epäonnistuneet. Jos energian hinnat ovat 20-24 eurossa tällä hetkellä, No miksi näin on alikapasiteetin takia Euroopassa? Meillä on 150 tarkistusta, jossa peräänkuulutetaan uutta kapasiteettia markkinoille, joilla on valtaisa ylikapasiteettia. Eli täytyy pysyä realistisena. Meillä on liikaa kapasiteettia tällä hetkellä, kun katsotaan kapasiteettimaksuja Voitte katsoa kilpailupääosaston väliarviointia ja ehkä mm, tämä tyynyttää teitä. Toiseksi tässä on kyse joustavuudesta. Uusien markkinoiden pitää olla joustavammat. Meillä on paljon tarkistuksia kysyntäpuoleen liittyen. Tämä on hyvä asia pk-yrityksille, elinkeinoelämälle, kaupan kehittämiselle. Ei ehkä yhdessä yössä, mutta pidemmällä aikavälillä myös kotitaloudet voivat osallistua. Sitten se, pitääkö tässä toimia kansallisesti tai alueellisesti, niin tämä ei ole niin mustavalkoista. Muissa mietinnöissä on sanottu, että kaikkia hyödyttää alueellinen yhteistyö, sitten äh, tämä siirtoverkon haltijoiden äh, eriyttäminen. Hyvin suuri osa verkoista kuuluu vain kymmenelle yritykselle. Langinen mietintö on hyvä. No nyt varankin kieltä Saksaan. Tänään. Minkälaista keskustelua Saksassa käydään? Ydinenergian tukeminen, miljardien tuki hiilelle. Komissio on kertomuksessaan pari vuotta sitten sanonut, että hiiltä tuetaan entistä enemmän ja hiiltä enemmän kuin uusiutuvia. Hinkley, tuen Hinkley pistettä tässä siis todella kaikki, mitä sanot, on pelkästään idealistista, ideologian perustuvaa. Kiitos. Thank you very much. Uh, next speaker. Kiitoksia. Edustaja Ernst GUE-ryhmästä. Kiitoksia oikein paljon. Meidän on tässä mietinnössä varmaan ihan huolella katsottava, mitä me sillä oikeastaan haluamme saada aikaiseksi tämä uusi markkinajärjestely ja me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että haluamme edistää uusiutuvia energiamuotoja, se on ihan ok, mutta se on nähtävä myös yhteydessä ilmastotavoitteisiin ja sillä on tietenkin myös seurauksia olemassa oleville ja suunnitelluille kapasiteetteille mekanismeille jäsenvaltioissa. Yhtä ei voi olla, jos toisesta luopuu, ja siten joudumme aina vaikeuksiin. Siksipä tämä kapasiteetti mekanismi ei ole pelkästään tarpeen, vaan ei riitä, että sitä katsotaan aina vain skeptisesti, vaan meidän pitäisi hylätä se. Eli konkreettisesti ne jäsenvaltiot, joilla tällaisia on tai jotka suunnittelevat tällaisia luomaan, niin niihin, niille meidän pitäisi sanoa, että näin ei tulisi tehdä koska nämä kapasiteettimekanismit tarkoittavat, että voimalaitoksia palkitaan pelkästään siitä, että ne ovat olemassa. Ja myöskin nämä olemassa olevat mallit, onhan hyvin paljon erilaisia malleja maailmassa, ne eivät vastaa sitä vaatimusta, että meidän pitäisi siirtyä kohti uusiutuvia energiamuotoja. Tämä on aivan selvää ja se on selvästi sanottava. Energiasekoitus kyllä, se pitää kansallisesti säädellä, se me myös ymmärrämme, eikä sitä voida näin vain päättää. Se on aivan selvää, mutta emme ole sitä mieltä, että kaikkien energialähteiden hyödyntäminen teknisesti korkeimmalla tasolla auttaa uusiutuvien energiamuotojen integroimisessa. Tätä mieltä me emme ole, näin ei ole ydinvoiman suhteen eikä myös hiilen suhteen. Tämä on suuri ongelma. Sitten vielä eräs asia, säännellyt hinnat, ähm, ähm, ja nämä jatkuvat tuet, että niistä luovutaan. Tämän minä haluaisin sanoa. Vuonna 2015 vain Saksassa 49,2 miljardia euroa tuettiin öljyä, kaasua ja hiiltä. Tämän energiatuen kustannukset, se ei ole vasemmiston raportti, vaan EDFn raportti. Ja niin kauan kuin tätä tukea on ihan absurdia puhua siitä, että uusiutuvien energiamuotojen kohdalla ei pitäisi olla mitään tukia, ei edes, en puhu mistään pysyvistä tuista tai tällaisista kattavista tuista. Sen sijaan meillä pitäisi olla jotain suuntaviivoja. Me tiedämme, että meillä on ongelma tässä. Minulla on esitys kysymys esittelijälle eh, liittyen kohtaan 23. Ehkä voisitte sen minulle vähän paremmin vielä selittää. En ymmärtänyt sitä oikein hyvin nämä mm, rangaistusmaksut. Me sanomme aivan selvästi, että ei kohdasta 25, koska mm, atomi, eh, ydinvoenergiakin tässä on eh, taustalla. Ja sitten äly mittarit, älykkäät sähkömittarit, niiden avulla voidaan kerätä tietoja. Me tarvitsemme selkeitä äh, sääntöjä. Uudella perusasetuksella emme pääse eteenpäin, jos emme ota tähän asiaan kantaa. Kiitoksia. Kiitos eh, edustaja Tampurano, EFDDn varjoesittelijä. Kiitoksia esittelijä Langenille, joka opastaa meitä tällä tärkeällä matkalla markkinoista ja energiasta jotain. Energiamarkkinoiden uudistaminen on keskeistä ja on vaikea löytää tärkeämpiä perusteita näille uudistuksille. Energiaunioni ja energia ovat erittäin tärkeitä EUlle. Ja ehkä tämä olisi pitänyt tehdä ennen yhteisvaluuttaa. Energia on moottori, jonka avulla saadaan aikaan asioita reaalitaloudessa ja myöskin lämpövoiman osalta. Ja kun on työtä ja energiaa, niin ne kaikki liittyvät läheisesti toisiinsa. No sitten me tarvitsemme markkinoita, mutta on monia tapoja nähdä markkinat. Me haluamme laadukkaita, avoimia markkinoita, joita julkinen viranomainen ohjaa. Ja me haluamme estää vääristymiä, jossa muut toimivat vapaasti ja rajoittavat muiden toimintaa, myöskin kuluttajien valinnanvaraa. Tämän käsityksemme vapaista markkinoista niiden pitää olla todella vapaat. Eli energiamarkkinat ovat avain, jotta voidaan nopeasti saada aikaan energiasiirtymä, mutta me tulkitsemme asian niin, että täytyy vähentää hiiltä, vähentää ydinvoimaa, vähentää keskittymiä ja meidän täytyy katsoa näitä myöskin energiakysymyksissä, eli rauha, turvallisuus, ilmastokysymykset, kestävyys pitkällä aikavälillä. Uusiutuvat energialähteet ovat tietysti tämän siirtymän ytimessä, ja meidän täytyy soveltaa mekanismeja, joissa niitä hyödynnetään, ja meidän täytyy esimerkiksi kysyntään puuttua. Ja meidän täytyy täsmällisesti laskea sosiaaliset ja ympäristövaikutukset, Muuten me lähetämme täysin vääränlaisen viestin, silloin ei kyseessä olisivat vapaat markkinat. Meidän täytyy löytää uusia ratkaisuja ja meidän täytyy katsoa, millaisia yhteensopivuusongelmia on energiakysymyksissä. Ja tässä meitä tietysti voisi auttaa paremmat yhteenliittymät eri jäsenvaltioiden välillä. Ja meillä pitää olla oikeanlainen käsitys markkinoista. Markkinoiden pitää olla kansalaisten palveluksessa eikä toisinpäin. Eli näihin kysymyksiin liittyy ideologisia ulottuvuuksia ja voimme keskustella markkinoista ja siitä, että mitä kansalaiset ja kuluttajat ja kuluttajatuottajat tarvitsevat. Ja me haluamme nyt korostaa sitä, että määritellään nämä kysymykset ja markkinoiden pitää taata se, että kaikki pääsevät mukaan ja meidän täytyy tukea sellaista käyttäytymistä, sellaista käytöstä, joka johtaa energiamuutokseen. Meihin kohdistuu uhkia, rahoitusuhkia, ilmastouhkia ja puhun tästä, nyt tästä hiilikuplasta, joka on joillekin tuttu. Ja lopuksi sanoisin vielä, että voimme tukea myöskin sitä, että komissiolla on merkittävä rooli näissä kysymyksissä. Se voi suojella perussopimuksia ja se takaa nämä uudet markkinat ja se koordinoi valvontaa, toimintatapoja ja tutkimusta, jotta voimme jatkaa tätä prosessia. Kiitos. Kiitoksia. Hyvä varjoesittelijä Barbara Kappeli NFstä. Kiitos puheenjohtaja. Tässä mietinnössä puhutaan uusista energiamarkkinoiden parametreista. Tässä on paljon hyvää, mutta tähän todella on tehty paljon, 590 tarkistusta, vaikka osa niistä on vain hyvin pieniä. Tämä osoittaa, kuinka kiinnostava tämä aihe on ja se, miten uudet energiamarkkinat muotoutuvat Euroopassa. Vielä muutama kommentti. Tar- Tarvitsemme kaikille markkinatoimijoille koko Euroopan kasvu- ja sähkömarkkinoilla samat olosuhteet. Tarvitaan yhtenäiset sääntelyperiaatteet energiatuotteille. Tämä ei koske pelkästään tukea vähittäismyyntiä, myyntiä vaan sitä, että yhdistetään energiamarkkinoiden sääntöjä. Sitten toimitusvarmuus pitää saada paremmin etualalle. Tässä pitää kantaa vastuuta pitkälle menevästä järjestelmästä ja pitää toimia niin, että CERM mekanismien maksuja vähennetään ja uusiutuvat saadaan integroitua entistä paremmin. Kolmanneksi täytyy puuttua eri, erilaisiin ongelmiin, joita markkinoilla on. Ja vielä muutama kysymys, jonka haluaisin ottaa esille. Kilpailuolosuhteet, kustannusten kantaminen markkinoilla. Tarvitaan selkeät oikeudelliset puitteet toimitusvarmuuden osalta kaikille markkinatoimijoille niin, että toimitaan avoimesti tarjouskilpailuissa. Yhtä selkeät säännöt tarvitaan rajat ylittävälle toiminnalle. Mitä tulee pullonkaulojen hallinnointiin, tarvitaan, tai tällainen sähköinen formi olisi järkevä. Sitten vielä muutama tärkeä asia, joista jätämme tarkistuksia. Tämä markkinalähtöiden lähestymistapa, josta jo täällä puhuttiin, on tärkeää, jotta kotitalouksien ja teollisuuden kustannuksia voidaan vähentää. Tarvitaan myös alueellinen lähestymistapa, jotta päästään kohti Euroopan laajuisia sähkömarkkinoita. Investoinneista tiedämme, että tarvitaan hyvin paljon investointeja, jotta näihin vähennystavoitteisiin päästään ja samalla taataan toimitusvarmuus. Investointien pitää kuitenkin olla markkinaperusteisia niin, että ne todella toteutuvat ja tarvitaan innovatiivisia lähestymistapoja ja ratkaisuja, jotta sääntelyn puutteista päästään eroon. On katsottava, mitä tuille tapahtuu. Ja kapasiteettimekanismista tuen esittelijä. Komission tämänhetkinen ehdotus voisi olla hyvä ja sillä saataisiin aikaan toimiva kompromissi. Blanco Lopez. Kiitoksia. Edustaja Blanco Lopez. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. No tämä tarkistusten määrä osoittaa, kuinka paljon kiinnostusta tämä asia herättää. Ja siellä on erilainen lähestymistapa, joka mielestäni on otettava huomioon, kun näillä kapasiteettimarkkinoilla toimitaan ja katsotaan energiahintoja ja investointeja. Aikaisemminkin olen todennut, että tässä uudessa järjestelmässä energiamarkkinoilla meidän täytyy parantaa energiatehokkuutta – ja meidän on paremmin hallinnoitava kysyntää ja meidän täytyy käyttää parhaalla mahdollisella tavalla resursseja ja meidän täytyy integroida uusiutuva energialähde ja kansalaisten tuottama energia. No, näiden tavoitteiden yhdistäminen osoit- edellyttää, että meillä on älyverkkoja ja meidän täytyy lisätä näitä yhteenliittymiä sisämarkkinoilla. Eli energiaunioni pohjautuu sähkömarkkinoille, joka kattaa koko Euroopan. Ja meidän täytyy keskittyä energiatehokkuuteen, jonka avulla voidaan taata myöskin kohtuulliset hinnat. Ja tässä mietinnössä meidän täytyy yhdistää kaikki nämä tavoitteet. Kiitos. Thank you very much, colleague. Kiitoksia oikein paljon, hyvä kollega. Eh, edustaja Gampus. Sí, sí, gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja Pilar del Castillon nimissä. Hän ei siis päässyt keskustelun mukaan. Haluaisin esittää muutaman lyhyen huomion tästä uudesta energiamarkkinoiden rakenteesta. Ensinnäkin tavoitteena on muuttaa energiamarkkinoita, lisätä investointeja, vähentää hiiltä energiantuotannossa pikkuhiljaa niin, että toimitusvarmuus kuitenkin taataan. Toiseksi Tavoitteena on avata tukkumarkkinoita ja myös vähittäismarkkinoita niin, että kuluttajat eivät ole pelkästään kuluttajia, vaan voivat vaikuttaa myös tuotantoon. Tähän suuntaan menevät myös tarkistuksemme, ja niissä korostetaan neljä asiaa. Ensinnäkin sitä, että tarvitaan entistä parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, niin että kaikkien suverenisuutta energia- sekoituksen valitsemisessa kuitenkin kunnioitetaan. Toiseksi uusiutuvien energiamuotojen lisääntyminen 17 ja 466 tarkistukset koskevat tätä. Kolmanneksi kansallisten markkinoiden parempi integraatio. Muun muassa tar- tarkistus 328 koskee tätä. Sitten älykkäiden verkkojen kehittäminen. Näin kuluttajatuottaja voi toimia entistä joustavammin. Tähän liittyy tarkistus 259. Kiitoksia. Thank you much, colleague. Uh, Kiitoksia, hyvä kollega. Edustaja Griffin. Uh, thank you. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, meidän on yhdistettävä energiamarkkinasuunnitelma tähän mitintöön Äh, New Deal energiakuluttajille, josta äänestämme huomenna kello 10. Ähm, tällaiset äh, tässä tarkoituksena pitäisi olla äh, kuluttajan aseman vahvistaminen, energiaköyhien huomioiminen ja tämä pitäisi saada aikaan sillä, että antaa kuluttajille mahdollisuus toimia ja että he voivat kysyntäpuolella vastata ja uusiutuvat energiamuodot pitäisi ottaa paremmin mukaan markkinoille. Jos nämä pannaan täytäntöön, niin silloin kapasiteettimekanismeja tarvitaan hyvin vähän. Kapasiteettimekanismit ovat ikään kuin laastareita. Pitkän aikavälin ratkaisut ovat kysynnän hallinnointi, kansalaisten voimaannuttaminen ja varastoiminen myönteinen. Täällä mainittiin myös Aserin rooli. Meidän on varmistettava, että Aser saa riittävästi määrärahoja, jotta se voi ryhtyä niihin lisätoimiin ja tehtäviin, joita se tulee saamaan. Kiitoksia. Komission puolesta, energiapääosastosta, herra Oliver Koch. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Olimme erittäin iloisia tämän mietinnön yleisistä linjoista. Se osoittaa, että viime vuosina olemme lähentyneet monissa kysymyksissä, jotka aiemmin olivat kiistanalaisia. Ja selkeästi on korostettu markkinoiden toimintaa ja sitä, että markkinoita tulee säilyttää. Tämä on tärkeä kysymys huolimatta mahdollisista eroista yksittäisissä kysymyksissä, koska parlamentti voi opastaa meitä oikeaan suuntaan, eli meidän ei pidä uudelleen kansallista ja säännellä liikaa näitä energiamarkkinoita. Eli tämä oli ensimmäinen huomio, jonka voimme tehdä ja kommentoida tätä mietintöluonnosta. Ja sitten näissä yksittäisissä asioissa emme vielä ole nähneet tätä lopullista versiota. Ja me myöskin katsomme, että nämä aiheet, jotka aikaisemmat puhujat ottivat esille, ne ovat varmaan sellaisia aiheita, jotka itsekin olemme havainneet omassa työssämme. Siellä on kiistanalaisia kysymyksiä, esimerkiksi kuinka pitkälti kapasiteettimarkkinoilla on roolia tai kuinka pitkälti tarvitaan alueellista yhteistyötä enemmän, miten löydetään oikea tasapaino alueellisten markkinoiden välillä ja sitten kun katsotaan alueellista yhteistyötä myöskin sääntelijöiden tasolla. Ja kuitenkin sitten nämä toimivaltuudet jäävät kansalliselle tasolle ja samaten vastuu verkkojen turvallisuudesta ja muusta. Eli me kannustamme tätä tekstiä ja tästä on tukea sitten komission aloitteelle. Thank you much. Uh... Kiitoksia. Herra Karinsi, lyhyt puheenvuoro. Kiitoksia oikein paljon. Ihan lyhyt kommentti vain siihen, mitä Claude sanoi. mone meistä täällä valiokunnassa olimme varsin ideo- meillä on varsin ideologinen näkemys siitä, miltä maailman pitäisi näyttää. Jotkut haluavat ydinvoimaa, toiset uusiutuvaa energiamuotoja, toisesta mielestä ydinvoima on pahinta maailmassa. Mutta se, mistä me todella puhumme, on, miten voimme luoda markkinamekanismin, jonka antaisi oikeat viestit oikeanlaisille investoinnille. Me kaikki haluamme kaikki, puhdasta ilmaa, halpaa sähköä, me haluamme, että oikeat investoinnit mene, tehdään oikeaan aikaan. Ja vaarana on se, että me poliitikkoina ajattelemme, että jotenkin pystymme sääntelemään oikeat eh, investointipäätökset. Mutta se, mitä tässä mietinnössä sanotaan, on, miten saadaan markkinat takaisin sähkömarkkinoilla. Meillä on vieläkin eh, kansallisia esteitä, meillä on kapasiteettiongelma ja meillä on valtaisa haaste, jos kuuntelette verkonhaltijoita, ottaa mukaan olemassa olevat uusiutuvat energiamuodot, tuulta on tai ei, aurinko paistaa tai ei, mutta kysyntä ei ole sellaista, joten meidän pitäisi luopua tästä ideologisesta energialähteiden tarkastelusta, vaan katsoa markkinoita. Mehän luemme tässä energian markkinoita. Kiitoksia. Ja edustaja Langen viimeiset kommentit esittelijältä. Kiitoksia. Kiitos ensinnäkin myönteisistä arvioista mietinnöstä. Kiitos kaikille kollegoille, jotka pitivät tästä keskeisestä linjasta. Ja kiitos myös komissiolle. Haluaisin nyt puuttua muutamaan asiaan. Sanonato sanoi, että meidän on katsottava entistä enemmän ilmastopolitiikkaa, energiapolitiikkaa. Totta kai täällä kaikella on merkitystä, Energiapolitiikan pitää täyttää ilmastopoliittiset tavoitteet, mutta tässä täytyy ottaa huomioon ilmastokestävyys, hinta ja tuotanto, e, e, siis työpaikat. Kaikkia näitä asioita ei voida tällaisessa mietinnössä kattaa. Muuten tässä mentäisiin liian pitkälle, mutta olen sitä mieltä, että Uusiutuvia energianlähteitä ei saa arvioida ideologisessa valossa, sitä mieltä olen, vaan tässä pitää katsoa markkinakriteereitä. Näin saa selkeitä tuloksia, tuloksia siitä, että tuulivoima on ollut jo pitkään kilpailukykyistä, aurinkovoima ei tätä tule hyvinkään no, pikaisesti olemaan. No kuuntelepa nyt siis merellä olevat tulivoimalat esimerkiksi Tanskassa ovat hyvin kilpailukykyisiä. No sitten äh, erityiskysymykset, kuten köyhyys, energiaköyhyys, pitää ottaa huomioon. Tässä olen täysin yhtä mieltä SCT-kollegan kanssa, mutta tässä on sitten muita asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Esimerkiksi kansallinen vastuu energiasekoituksesta. Ja kiittäisin Alde-kollegaa, joka hyvin kriittisesti otti kantaa kapasiteettimekanismin ja oli kanssani yhtä mieltä. Ja jopa kollega Turmes, jonka kanssa taistelimme voimakkaasti hiilidioksidipäästöistä uusiutuvista energialähteistä ensimmäisen paketin osalta. Claude, voin vain sanoa, että en todellakaan puolla Hinklin laitoksen tukemista yhdistyneessä kuningaskunnassa. Siellä vähemmän syöttöhinta neljän annettiin siis lupa tälle 4000 megawattin laitokselle. Ja olen aina vastustanut tuollaista kehityskulkua. Ja tämän luvan antoi Almunia SD-komissaari juuri ennen kuin lopetti työnsä. Entäs Öhtinger? No oli miten oli. Tässä kilpailukomissaari oli kuitenkin määräävässä asemassa. Sitten nämä jatkuvat tuet, joista Jens puhui, öljykaasu, hiili, noin 50 miljardia Saksassa tukia. Tämä ei mitenkään tukeudu siihen, mitä EDF arvioi. Niistä vain murtoosa pieni osuus on suoria tukia, muut ovat kustannuksia, jotka liittyvät ilmastoon ja ympäristöhaittoihin, joita ei voida tällä tavoin arvioida. Kolka Turmes puhui ydinenergian, siihen liittyvistä tuista, ydinenergian jätteen hoitamisesta. Ei tässä kyllä toimita mitenkään ideologisesti. Ja vielä yksi asia. Puheenjohtaja sanoo, tämä on sitten viimeinen asia. Haluan kiittää siis kaikkia kollegoita ja kompromisseissa yritän kattamaan, yritän kattaa mahdollisimman monet asiat. Kaikkea en tietysti voi ottaa mukaan. tähän ei voi tulla loppu mietintöön täysin ristiriitaisia asioita, mutta yritämme, kat- yritämme kattaa kuitenkin mahdollisimman monta asiat. Kiitämme kaikki tästä jännittävästä keskustelusta. Odotamme kovasti tätä jännittävää keskustelua teidän varjoesittelijöiden kokouksessanne. Se on varmaan mielenkiintoinen äänestys Itressä 24. toukokuuta eli noin kuukauden kuluttua. Ei ole kovinkaan paljon aikaa kompromissitarkistuksiin, ei mitenkään hirveästi. No niin, sitten kohta kahdeksan. Energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanokertomus. Jälleen erittäin tärkeä mietintö. Ja tässä on Markus Piper esittelijäämme 328 tarkistusta tässä parlamentin näkemys siis energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanosta. Se on erittäin tärkeä mietintö ja energiatehokkuus on etusijalla. Ilman mikrofonia. Mikrofon. Okei, okay, sorry. Anteeksi. Herra Piper esittelijämme työstää kompromissitarkistuksia, joista hän sitten keskustelee varjoesittelijöiden kanssa tietääkseni ensi viikolla. Ja kuten sanoin, ilman mikrofonia, mutta se on kuitenkin erittäin tärkeä, kaikista energiamuodoista energiatehokkuus on tärkein energiamuoto. Ja me emme edes keskustele siitä. Fantastista. Herra Piper, teillä on puheenvuoro. Ja, vielen dank, herra. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin ensin muutaman hyvän uutisen kertoa. Ensinnäkin meillä on tällä hetkellä noin 20 kompromissitarkistusta ja 12 näistä ovat jo ihan valmiina. Haluan tässä kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet niin hyvää työtä, vaikka joskus mielipiteet ovatkin hyvin erilaiset, mutta joissain asioissa kyllä pääsimme yhteisymmärrykseen. Te puhuitte siitä, että meillä on 330 tarkistusta. Tämä on mietintö, jolla on vain kolme sivua. Se tarkoittaa, että meillä on per sivu yli sata tarkistusta. Ja osittain nämä tarkistukset. Jos lasken nyt joitakin hyvin aktiivisia ryhmiä yhteen, tai otan vain yhden näistä aktiivisista ryhmistä, niin yhden ryhmän ö, tarkistukset kattavat noin 40 sivua mietinnössä, joka on kolme sivua pitkä. Haluan tämän nyt vain sanoa. En halua kritisoida tätä sisällöllisesti, pois se minusta, mutta onko tämä tapa, jolla täytäntöönpano kertomuksia käsitellään. Me tarvitsemme nyt hurjan monta varjoesittelijöiden kokousta äh, ratkaistaksemme tämän, mutta me teemme tämän työn. No niin, sisällöllisestä hyvä uutinen on se, että äh, täältä se, se näyttää siltä, että tulemme tämän 20 prosentin tavoitteen saavuttamaan. Komissio antoi ensin tiedon, joka ei ollut aivan paikkaansa pitävä, mutta jos tämän lukee sitten oikein ja jäsenvaltiot toteuttavat velvoitteensa, niin sitten tämä 20 prosentin tavoite saavutetaan. Nämä muut tavoitteet jopa ylitetään, siis hiilidioksidi ja uusiutuvat energiamuodot. Tässä Eurooppa on siis maailmanlaajuisesti tehokkain ilmaston suojeleva ja energiatehokkuuden kannalta tehokkain alue. Nyt menen tähän ensimmäiseen ongelmakohtaan tarkistuksissa. Me olemme niin selvällä siellä, että haluammeko energiasäästödirektiivin, eli energiasäästöpakon, vai energiatehokkuusdirektiivin, eli kyse on siis energian käytöstä per tuotanto en oikein, haluaisin mielelläni tässä mietinnössä mainita sen, että me olemme siirtymässä tehokkuusdirektiivistä säästödirektiiviin ja joillakin ryhmillä tämä on ongelma, että tämä asia ylipäätänsä edes mainitaan. Ehkä ryhmät voisivat selittää syyn tälle. Minä haluaisin palata takaisin tähän oikeaan energiatehokkuuteen. Olisin valmis ottamaan kunnianhimoisia tavoitteita. Sitten on toinen kriittinen kysymys, nimittäin kohta seitsemän säästövelvoite sinänsä. Monet kollegat aivan oikein kritisoivat sitä, että jäsenvaltiot käyttivät porsaanreikiä. Mm, tämän on loputtava. Tulevaisuudessa me tarvitsemme selkeän määritelmän seitsemän artiklan mukaisesti, mutta nämä vaihtoehtoiset toimenpiteet äh, määrällisen säästön äh, lisäksi on hyväksyttävä jatkossakin. Jos on investoitu energiaan ja äh, tämä säästö näkyy 10-15 vuoden aikajanalla, niin tämä ei mielestäni ole porsaanreikä, vaan se on varhaista toimintaa ja se on otettava huomioon. Eli artikla 7, miten nämä porsaanreijät pitäisi nähdä, millaisen säästövelvoitteen haluamme. Tässä meillä on eri näkemyksiä. Sitten kolmas asia, kuinka paljon aikaa minulla on, minä en nyt yhtään tiedä. Puheenjohtaja, kaksi minuuttia. Ei laisinkaan aikaa. No sitten vielä seitsemän asiaa. Hyvä on meillä on myös vaikeuksia siinä, että katsomme erilaisia eurooppalaisia säädöksiä, energiatehokkuus, ekosuunnittelu, ympäristömerkinnät. Nämä kaikki säästävät energiaa ja vaikuttaa myös teollisuusyrityksiin, jos ne vaihtavat ehkulampunsa ja ottavat toisenlaisen valaistuksen käyttöön, niin sitten se säästää hiilidioksidia. Mutta tätä ei huomioida. Kyllä energiatehokkuusdirektiivillä vähintään epäsuorasti on vaikutusta myös päästökauppajärjestelmään. Ja viimeinen kommentti liittyy näihin raportointivelvoitteisiin. Komissio sanoi suullisesti kerran, ja nyt minulla on se kirjallisesti, että jäsenvaltioita vaaditaan 200, mutta tämä voidaan kertoa moninkertaisesti. Tämä äh, raportointivelvoite sitä kautta, että meillä on paljon lainsäädäntöä jäsenvaltioissa, niin sitä raportointivelvoite on aivan liian suuri. Me tarvitsemme enemmän johdonmukaisuutta energialainsäädännössä, erityisesti energiatehokkuusdirektiivissä. Sen on oltava joustava. Me tarvitsemme sopivia konsepteja jäsenvaltioille, kuluttajille ja yrityksille, ja tällä tavoin voimme tehokkuustavoitteemme saavuttaa nopeammin, ympäristöystävällisemmin ja kustannustehokkaammin. Nyt odotan mielenkiinnolla keskustelua ja kommentteja. Kolik. Kiitoksia, hyvä kollega. Miroslav Pocher varjoesittelijämme SNT-ryhmästä. For pronunciation and for... Kiitoksia tästä ääntämisestä. Puheenjohtaja, esittelijä, muut varjoesittelijät, kollegat. Haluaisin kiittää teitä kaikkia, jotka olette toimittaneet hyviä tarkistuksia. Tämä mietintö on hieno tilaisuus saada aikaan voimakas parlamentin kanta energialainsäädäntöön, jota nyt muokataan. Uusi direktiivi on nyt tulossa, joten meidän täytyy selkeästi todeta, miksi nämä tavoitteet ovat sellaisia, joihin todennäköisesti ei päästä. Meidän täytyy katsoa myöskin lainsäädäntöpuitteita, joita tulee parantaa ja panna paremmin täytäntöön. Ja uskon, että meidän täytyy tehdä realistisia kompromisseja tärkeissä kysymyksissä ja tarvitsemme voimakkaan mietinnön, joka lähettää komissiolle selkeän viestin ja haluamme tähän, meidän täytyy tehdä selväksi, mitä haluamme uuteen direktiivin mukaan. Mutta nyt meillä on hiukan ongelmia. Ensinnäkin mietinnössä on keskitytty asioihin, jotka suoranaisesti eivät ole johtune, johtaneet heikkouksiin energiatehokkuusdirektiivissä. Ja meidän pitäisi lähettää selkeä viesti siitä, että kaikki porsanrajat, jotka ovat johtaneet tähän tilanteeseen, tulee poistaa ja että joustavuutta ei käytetä väärin, kun katsotaan näitä velvoitteita. Ja samalla en usko, että tämä markkinalähtökohta olisi mikään ratkaisu kaikkiin ongelmiin, jotka liittyvät energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseen. Meidän täytyy tarjota investoijille vakautta ja samalla on varmistettava, että hyvin suunniteltuja tukijärjestelmiä on käytössä ja energian kuluttajat ovat valmiita investoimaan uusiin teknisiin ratkaisuihin. Ja meidän täytyy hyödyntää eri välineiden täydentävyyttä. Ja sitten energiatehokkuus ja sitten uusiutuvien energialähteiden jätteiden lisääminen energiayhdistelmässä sopii myöskin hiilen käytön vähentämiseen. Ja sitten kohdat 15 ja 16, niissä on viitattu vuoden 2020 jälkeiseen tilanteeseen. Ja mielestäni Euroopan parlamentilla pitäisi olla enemmän kunnianhimoa ja meidän pitää korottaa energiatehokkuustavoitteita. Ikävä kyllä tällä hetkellä olemme kaukana sopimuksesta varjo sitten keskuudessa tässä aiheessa, mutta Meillä on vielä aikaa keskustella näistä asioista ja miettiä, olisiko mahdollisia kompromisseja, jotka kaikki voisivat hyväksyä. Ja lopuksi totesin, että energiatehokkuus ei ole mikään turha taakka, vaan se on mahdollisuus Euroopan taloudelle, teollisuudelle ja kuluttajille. Kiitos. Uh, thank you very much, colleague. Uh, colleague. Kiitoksia, kollega. Ja kollega Ian Duncan ECRstä ei ole paikalla. Haluaako joku korvata hänet? Ei näe ketään Aldesta. Herra Peterson, varjoesittelijämme. Thank you, thank you, chair. Kiitos, puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä tähän mennessä ja myös muita varjoesittelijöitä. Tämä on hyvä mahdollisuus nyt meille kaikille antaa hieman nyt osvittaa siitä, mihin haluamme mennä tulevaisuudessa, kun käsittelemme energiatehokkuutta. Olen tyytyväinen mietinnön kriittiseen sävyyn, kun katsotaan jäsenvaltioiden heikkouksia täytäntöönpanossa. Tässä mainittiin artikla 7 mutta meidän täytyy tuoda tämä edelleen mietinnössä esille. Me haluamme, että täytäntöönpano todella onnistuu ja näin päästään tavoitteisiin, joita on asetettu. Meillä, meillä on oikeus olla kriittisiä, jatkossakin näin tulisi tehdä. Ja toivottavasti tämä linja säilyy koko mietinnössä. Olen myös tyytyväinen nähdessäni, että energiatehokkuus tässä tunnustetaan ensimmäiseksi periaatteeksi. Tämä on yksi parhaista asioista, joita voimme tehdä säästääksemme energiaa ja vähentääksemme riippuvuuttamme Venäjästä. Ja tämä tulee olemaan merkittävä osa koko prosessia. Ta- talouden kilpailukyky ja kasvu eivät välttämättä ole ristiriidassa energiatehokkuustoimien kanssa ja pyrimme myös tuomaan tätä asiaa esille tulevassa työssä. Olemme päässeet eteenpäin monissa kysymyksissä, mutta vielä on ratkaistava hankala joustavuutta koskeva kysymys. Joustavuutta voi olla jäsenvaltioiden toteuttamissa yksittäisissä toimissa, mutta voimme olla eri mieltä joustavuudesta tavoitteiden suhteen. Me tuemme kovasti COP21 tavoitteita ja energiatehokkuustoimenpidetavoitteita. Ja nämä kysymykset pitää ratkaista jatkotyössä, jotta taataan se, että mietinnöstä tulee johdonmukainen. Ja kun puhutaan joustavuudesta, pitää katsoa, minkälaisesta joustavuudesta on kyse. Ensi viikolla meillä on useampikin kokous. Odotamme niitä innolla ja toivottavasti saamme aikaan jotakin kunnianhimoista, hyödyllistä jatkotoimien suhteen. Kiitos. Kiitoksia kollega kommenteista. Ja sitten vihreiden puolesta varjoesittelijä kollega Javor. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos esittelijälle ja varjoesittelijöille yhteistyöstä viimeisten viikkojen aikana. Meillä on varsin vaikeat neuvottelut takanamme, kuten herra Piper jo mainitsi. On hyvin paljon erilaisia näkemyksiä eri poliittisissa ryhmissä. Siitä huolimatta olen sitä mieltä, että voimme päästä yhteisymmärryksen ainakin tärkeimmistä asioista niin, että voimme välittää vahvan viestin komissiolle. Se on varmasti kaikkien poliittisten ryhmien tavoite. Tätä varten varten täytyy nostaisin joitakin tärkeitä elementtejä mietinnössä. Ensinnäkin täytäntöönpano. Herra Piper mainitsi, että että arvio osoittaa, että voimme saavuttaa 20 prosentin tavoitteen, mutta tämä on ainoastaan sitten mahdollisuus, jos tämä nykyinen lainsäädäntö pannaan täysin täytäntöön, mutta itse asiassa näin ei ole. Me olemme tiellä, joka näkyy, näyttää e, jäävän selvästi alle 20 prosentin tavoitteen, jollei lainsäädäntöä panna täysin täytäntöön. Tämä on se mm, tärkeä asia. Toiseksi me tarvitsemme vuoden 2020 jälkeisen energiatehokkuustavoitteen, joka on Pariisin tavoitteiden mukainen e, ja Euroopan parlamentin e, näkemysten mukainen korkeista energiatavoitteista. Ja lisäksi me tarvitsemme sitovaa ja, ja yksittäisiä jäsenvaltiokohtaisia tavoitteita, koska ilman sitä emme pysty vuoden 2020 jälkeen odottaa kovinkaan paljon kehitystä. Lisäksi energiatehokkuusdirektiivipuitteistoa on vahvistettava, jotta vakautta investoijille voidaan varmistaa. Porsaanreidat on suljettava erityisesti 7.1 artiklassa. Komissio olisi tarjottava selkeämpiä määräyksiä, parempaa ohjausta ja standardisoituja raportointikaavakkeita jäsenvaltiolle, jotta tietoja voitaisiin vertailla keskenään. Muitakin tärkeitä kysymyksiä. Mielestäni energiatehokkuudessa pienhankkeet ovat tärkeitä, mutta komissio hallinnoi niitä varsin huonosti tällä hetkellä. Pienet hankkeet pitäisi yhdistää suuremmiksi ryppäiksi. Energiatehokkuuden pitäisi olla infrastruktuurissa prioriteetti, pitäisi saada aikaan oikeanlaista eurooppalaista rahoitusta energiatehokkuusinvestointien kannustamiseksi. Ja tämä nyt on viimeinen kommentti, niin tämä on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, joilla pystytään torjumaan myös energiaköyhyyttä. Me tarvitsemme tässä vahvaa yhteistyötä myös paikallisia alueviranomaisilta. Kiitoksia. Kiitos. Gue varjoesittelijä Edustaja Benito Siluga. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten aikaisemmissa kokouksissa on jo todettu tästä energiatehokkuusasiasta, niin se on yksi tärkeistä asioista, jotta pääsemme ilmastotavoitteisiin EU:ssa. Tämä tavoitteiden sitovuus on yksi tärkeimpiä kysymyksiä ja siksi pidämme harmillisena sitä, että alkuperäisessä versiossa ja myöskin kompromissitarkistuksissa jätetään liikaa joustavuutta jäsenvaltioille, jotta ne pääsisivät näihin tavoitteisiin. Hyvät aikeet jäsenvaltioissa eivät riitä ja artiklassa 7 olevat tavoitteet, niiden pitäisi olla sitovia. Ja myöskin viittaus Pariisin sopimukseen pitää ottaa paremmin esille ja sen pitää olla heti mietinnön alkuosassa – se on kyllä mainittu, mutta ei riittävän korostuneesti. Ja myöskin ympäristövaliokunta on tällä kannalla. Ja sitten toimet, joista puhutaan mietinnössä, ovat tärkeitä, jotta emme unohda, kuinka tärkeää on torjua ilmaston lämpenemistä. Ja sitten pari myönteistä asiaa. Toimet, jotka on otettu mukaan mietintöön, jotka liittyvät kuluttajasuojaan ja toteutuneeseen kulutukseen ja sitten energiaköyhyyteen, niin ne ovat ihan hyviä, mutta ne, niissä ei mennä riittävän pitkälle, niin kuin me olemme ehdottaneet tietyissä tarkistuksissa. Mietinnössä käsitellään kannattavuutta ja kilpailukykyä, jotta voidaan parantaa energiatehokkuutta. Ikävä kyllä nämä kaksi asiaa ovat vahvistuneet neuvotteluissa, ja me katsomme, että sosiaalinen ja ympäristöulottuvuus on otettava energiapolitiikan ytimeen. Ja olemme ehdottaneet, mutta nämä eivät menneet läpi. Eli että ei energiatehokkuuteen tehtävät investoinnit jätetään pois valtioiden vajelaskelmista. Ne ovat investointeja tulevaisuuteen, eivätkä ne ole mikään taakka julkiselle taloudelle. Kiitos. Oh, thank you very much, colleague. Kiitoksia, hyvä kollega. EFDD Sitä on kollega Dario Tampurano varjoesittelijänä. Si ringrazio il collega. Kiitoksia kollegalle hänen ponnistuksestaan. Tämä mietintö, kuten monet energiamietinnöt, ovat sellaisia, että monet näkemykset ovat keskenään ristiriidassa. Kollega puhui tässä tavoitteista. Ja nyt täytyy pohtia tavoitteiden merkitystä. Tavoite ei ole mikään määränpää, vaan oikeastaan utopia. Ajatellaan, että se voidaan toteuttaa, päästään eteenpäin askel askeleelta, mutta tavallaan poljetaan paikallaan. Mutta tässä kuitenkin jokin meitä kannustaa eteenpäin. Tavoitteet ovat sellaisia, että emme voi levätä laakureillemme, vaikka pääsisimmekin niihin. Edessämme on valtavia haasteita. Ymmärrän esittelijän hankaluudet tässä. Tässä on kuljettava käsi kädessä. Ja meidän täytyy nyt katsoa näitä erilaisia näkemyksiä yhdessä, jotta muutoksia saadaan aikaan. Ja meidän lainsäätäjinä pitää ymmärtää, vastustammeko näitä muutoksia vai viemmekö niitä eteenpäin. Me tarvitsemme vakautta. Koneen täytyy pysyä pystyssä. Tarvitsemme vakautta silloin, kun investoinnit näyttävät romahtavan. Investointien pitää perustua reaalitalouteen ja investoinnit tähän, tähän alaan vievät meitä eteenpäin esimerkiksi lämpöenergian energian kehittämisessä. Tätä kautta pääsemme geopoliittisen turvallisuuteen liittyviin tavoitteisiin. Me tällä hetkellä olemme ilmasto- sodassa, jota käydään eri maailman osissa. Energia on tässä tärkeässä asemassa, ja jos energiaa käytetään vähemmän, voimme olla rauhallisemmin mielin. Um, INF e position. Kiitoksia. Ja ENFin kanta. Äh, sen esittelee edustaja Barbara Kappel, varjoesittelijä. Äh, Berichterstatter ausdrücklich für diesen, aus meiner Sicht, sehr guten Bericht. Kiitoksia äh, puheenjohtaja, minä haluaisin esittelijä kiittää tästä erittäin hyvästä mietinnöstä ja olen vakuuttunut, että nämä 12 avointa kompromissia pääsevät, niistä päästään vielä yhteisymmärrykseen. Meillä on ollut niin hyviä tapaamisia varjoesittelijöiden kesken ja olen vakuuttunut siitä, että kyllä löydetään vielä hyvä ratkaisu ensi viikkojen aikana. Haluaisin kuitenkin viisi asiaa nostaa esiin, jotka mielestäni ovat tärkeitä ja jotka käsiteltiinkin jo ensinnäkin joustavuus. 27-28 jäsenvaltiosta on joutunut rikkomusmenettelyn energiatehokkuus ja direktiivin täytäntöönpanossa. Tämä on ikävä tulos, mutta hyvä tulos on se, että huolimatta näistä puutteista jäsenvaltioissa on hyvin paljon pantu täytäntöön energiatehokkuuden alalla. Tämä on tärkeää, koska Tätä kansalaiset ja teollisuus odottavat ja se on tarpeen. Ja johtuen tästä vahvasta markkinoiden dominoivasta pääsystä äh, äh, on saatu aikaan vakautta investoijille, eli tämä on hyvin markkinalähtöinen äh, lähestymistapa. Ja siksi johtuen erilaisista mm, jäsenvaltioiden tilanteista on ylläpidettävä riittävästi joustavuutta ja mahdollistettava vaihtoehtoiset toimenpiteet, artikla 7.9. Julkinen kysyntä on paras kannustin energiatehokkuudelle. Sitten raportointivelvoite, näitä kertomuksia on jätettävä valtaisa määrä ja sitä on kritisoitu hyvin paljon, yli 130 Euroopassa ja jäsenvaltioissa vielä paljon enemmän. Jotkut rajat ylittävät yritykset joutuvat raportoimaan jopa tuhannesta eri asiasta. Tämä on valtaisaa, tämä ei ole mitään tekemistä paremman lainsäädännön kanssa. Sitten tehokkuus kolmanneksi. Tehokkuus ei välttämättä tarkoita heti säästämistä. Tämä ristiriita näkyy selvästi mietinnössä ja joissakin tarkistuksissa ja se tämä on ylläpidettävä uusiutuvien energiamuotojen osuutta on lisättävä, mutta samalla kun vaaditaan säästöjä, niin sen on koskettava myös uusiutuvia energiamuotoja. Luvut ja tiedot, joiden perusteella näitä arvioita on tehnyt, eivät ole vertailukelpoisia eri jäsenvaltioiden kesken. Vaatimus paremmasta tiedonkeruusta ja tietojen arvioinnista on asioita on tuettava, tietojen on oltava vertailukelpoisia, joko tällainen ylhäältä alaspäin lähestymistapa tai sitten alhaalta ylöspäin lähestymistapa, joka on varsin tarkka, mutta vie paljon aikaa ja työtä, ja sitten tällainen hybridilähestymistapa, jota sovelletaan kotimaassani Itävallassa. Se voisi olla hyvä kompromissi. Ja sitten interferenssit, energiatehokkuus, inter, sillä on ristiriitoja joidenkin muiden toimien kanssa, uusiutuvat energiamuodot, jäte, teiden hallinta, päästökauppa. Ja on tärkeää nostaa esiin, mitkä elementit johtavat siihen tilanteeseen, että on vain vähän kannustimia teollisille investoinneille energiatehokkuuden alalla. Ja siksi tämä on otettava huomioon, kun direktiiviä muokataan. Kiitoksia. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Vaikka yli 300 tarkistusta on tullut, Piperin mietintö on saanut laajan tuen tässä valiokunnassa. Katsoin näitä ensimmäisiä kompromissitarkistuksia ja näin, että monia tarkistuksia on otettu mukaan tekstiin. Ja kuten jo sanoin, meidän täytyy kiinnittää kuluttajien enemmän huomiota erityisesti ongelmiin, jotka liittyvät hintoihin. Ja myöskin pitää saada tietoa rahoituksesta ja energiatehokkuuteen liittyvistä kysymyksistä. Eli kompromissiin kohtaan kahdeksan pitäisi laittaa tarkistus 174, jossa korostetaan, että energiapolitiikkaan liittyvät kustannukset kansallisella tasolla voivat heikentää etuja, joita jotkut kuluttajat saavat energiaa säästämällä. Ja sitten toisessa tarkistuksessa on teksti, jossa korostetaan aktiivista roolia, joka yrityksillä on, kun aktiivisesti kehitetään energiatehokkuuteen tähtäviä toimia. Ja kohdassa 10 on todettu, että energiasäästö vaikeuttaa uusiutuvien energialähteiden kehittämistä. Ja tämä on mielestäni väärä ajatus. Ja tarkistukset 181, 182, niissä on korostettu tätä asiaa. Kiitoksia. Uh, thank you very much, colleague. Uh, Mr. Kiitoksia. Uh, edustaja Zanonato. Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Onnitteluni esittelijä Piiperille. Hän on tehnyt hyvää työtä. Haluan ottaa esiin muutaman asian. Jos haluamme, että energiatehokkuudesta päästään tuollaiseen puhtaaseen energiaan, silloin meidän täytyy lisätä tavoitteitamme ja muuttaa infrastruktuuria. Tämän on sanonut parlamenttikin viimeisessä 15. joulukuuta kirjoitussa päätöslauselmassa, jossa on ehdotettu 40 prosentin sitovaa kansallista tehokkuustavoitetta. Tästä pitää tulla kansallinen tavoite, muuten ei saada mitään aikaan. Tätä korostamme voimakkaasti. Toiseksi sitten kansallisten markkinoiden integrointi EU-markkinoihin. Komissio puhuu alueella, alueellistamisesta energiansäästömarkkinoilla ja siitä, että kansallisista ajatuksista päästäisiin mm, pikkuhiljaa eroon kohti kapasiteettimekanismia ja energian säästöä. Tässä on kuitenkin ristiriitaisia kysymyksiä kansallisen politiikan kanssa. Tässä pitää päästä kansallisesta suojelmisesta sellaisen markkinan, jossa on alueellisia ja räätyyttäviä klustereita. Vielä lopuksi siirtyminen ympäristöystävälliseen järjestelmään. Siihen liittyy kovasti mahdollisuuksia, kuten on saatu, mutta myös kustannuksia, jotka saattavat olla merkittäviäkin. Sen lisäksi, että vuoden 2012 energiatehokkuusdirektiiviä ja vuoden 2010 direktiiviä täytäntöön pannaan entistä nopeammin. On, on tärkeää lisätä myös investointeja, taas voi katsoa esimerkiksi esirahastoa ja pitää välttyä ku- energiakuilun syntymiseltä läntisten ja itäisten Euroopan maiden välillä. Kiitos. Thank you very much, colleague. Kiitoksia, hyvä kollega. Edustaja Kumpula-Natri. I will be very short as I, as I heard. Kiitoksia. Minä puhun ihan lyhyesti, koska olen huomannut, että on vielä avoimia kysymyksiä koordinaattoreiden kesken, mutta minun mielestäni tämä on mietintö Tässä katsotaan, mitä on saavutettu tähän mennessä, joten pyytäisin teitä kaikkia pohtimaan, mitä haluaisitte, että tehdään ja kertomaan jäsenvaltiolle komissiolle, miten halutaan edetä, koska kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tämä tavoite on saavutettava ja sitten pitäisi pohtia, miten nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Suomessa Meillä on jo 15 vuoden ajan ollut vapaaehtoisia ohjelmia teollisuuden kanssa, että eh, ne voivat sitoutua toimenpiteisiin, jotka eh, vähentävät eh, sen energiatarvetta ja lisää energiatehokkuutta. Tämä on ollut erittäin hyvä. Tämä on ollut ihan käytäntö monissa yrityksissä, koska ne tietävät energian hinnan Äh, kun sitten säästöihin investoidaan, niin kustannukset äh, nollaantuvat tulevaisuudessa. Mutta sitten kotitaloudet. Minä äh, olin varjoesittelijä, kun oli kyse energiaköyhyydestä työllisyysasian valiokunnassa ja äänestimme siitä suurella enemmistöllä täysistunnossa viime viikolla. Ja osa asunnoista Euroopassa ovat huonoja, kotimme ovat huonoja. Yli 10 prosentissa on kosteat seinät ja vuotava katto. Ja näissä asunnoissa asuu köyhiä ihmisiä, enkä minä halua, että energiatehokkuus hyödyttää vain rikkaita. Eli kun on kyse kodeista ja asuntotuotannosta pitäisi olla innovatiivisia toimenpiteitä. Minä työskentelin näiden asioiden parissa 11 vuotta kansallisessa parlamentissa. Ei tämä ole mitenkään helppoa, kun tehdään tukijärjestelmiä remontoinnille, niin köyhimmät ihmiset eivät kuitenkaan pysty maksamaan sitä. Ja sitten voitaisiin katsoa myös vuokra-asuntoja niin, etteivät pelkästään rikkaat hyödy näistä säästöistä tulevaisuudessa. Myös FC mainittiin, äh, Esir mainittiin, Katainen äh, oli Pariisissa 20 000 äh, asuntoa saanut jotain energiatehokkuus tukia. Nämä ovat niitä konkreettisia toimenpiteitä, joihin me teollisuusvaliokunnassa voimme ryhtyä. Ihmisetkin odottavat meiltä, että me teemme jotain hyvää energiaunionissa ja tulevaisuuden kannalta, joten todella toivoisin, että joustavuus ei olisi asia, joka vesittäisi tavoitteen, mutta sitä ei myöskään saisi viedä pois liian kauas tavallisten ihmisten kodeista ja ihan siitä paikallistason toiminnasta, jota pitäisi saada aikaiseksi. Kiitoksia. Edustaja Adam Gierek. Ja powiem, <clears throat> powiem krótko. Kiitoksia. Ihan lyhyesti, puheenjohtaja. Kuinka monet maat eivät pääse tähän energiatehokkuuden 20 prosentin korottamistavoitteeseen, ja se johtuu siitä, että aikanaan tehtiin virhe, kun oletimme, että energiatehokkuutta mitattaisiin fyysisin metodein ja että kuluttajat voisivat käyttää jonkinlaisia välineitä siihen, mutta jos teollisuudessa kehitetään jotain, niin sitten täytyy olla muita indikaattoreita. Ja ehdottaisin komissiolle, että se miettii jotain uutta tapaa mitata energiatehokkuutta – kaikissa jäsenvaltioissa. Jos katsotaan tapaa, jolla tehokkuutta mitataan teollisuudessa, tehtaissa, niin se on aika erilaista. Enkä nyt tiedä, olen ehkä samaa mieltä kuin Piper. Eli tässä on rajoitettu käyttöä, ja se on hiukan keinotekoista. Esimerkiksi riippuen mittaamistavasta voi olla energiajärjestelmä, joka vaikuttaa hyvin tehokkaalta, mutta ei sitä kuitenkaan ole. Eli ehdottaisin, että komissio miettii jotain uutta, uutta tapaa mitata tehokkuutta, koska muuten tämä on aika noloa. Esimerkiksi Puolassa meillä on tämä lukema 17 prosenttia, mutta en nyt tiedä, jos emme tee jotain muuta, niin meidän on hyvin vaikea päästä 20 prosenttiin. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Valiokuntamme jäseniltä en näe niitä. Edustaja eh, Rova Mari Donnelli, joka on johtaja energiapääosastosta, hän puhuu komission puolesta. Thank you very much, Mr. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Kiitos parlamentin jäsenille rakentavista kommenteista ja heidän työstään mietinnön eteen. Kuten sanoit, tämä mietin tulee oikean aikaan ja se liittyy siihen, mitä komissio nyt tekee. Olemme uudistamassa, tarkistamassa lainsäädäntöehdotusta ja pidämme hyvänä parlamentin jäsenten työtä ja kommentteja. Tässä oli monia korkean tason asioita. Me olemme ja jatkossakin olemme optimistisia siitä, että 20 prosentin tavoitteeseen päästään, kuten esittelijäkin sanoi, ei vain siksi, että teollisuus ja kansalaiset tätä toivovat, vaan myös siksi, että uskomme, että täytäntöönpano paranee asteittain jäsenvaltioissa. Voidaan sanoa, että alku oli aika hidas, mutta meidän on saatava tähän prosessiin nyt vauhtia. Seitsemän artikla on keskeinen artikla mietinnöstä. Se vastaa noin 50 prosenttia säästöistä. Ja tämä artikla on tiivissä yhteydessä esimerkiksi rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin ja muihin toimiin, joita on tulossa tänä vuonna. Ja, ja näin saadaan aikaan säästöjä mutta myös voidaan vastata erilaisiin innovaatioihin, joita on syntynyt näiden tekstien hyväksymisen jälkeen. Teollisuudesta sen verran, että analysimme mukaan teollisuus vastaa tähän energiatehokkuusajatukseen tehokkuusajatukseen. Ja tässä yrityksiä eri toimin autetaan, että yritykset myös arvostavat tätä työtä. Meillä on erilaisia ristiriitaisuuksia, joita ei ole helppoa ratkaista. Esimerkiksi tuet ja energiatehokkuus rakennuksissa. Tilanteet vaihtelevat kovasti jäsenvaltiosta toiseen, mutta voimme sanoa jo, että olemme saaneet jäsenvaltioilta mielenkiintoisia ehdotuksia. Monet niistä testaavat uusia ajatuksia siitä, miten ongelmaan voitaisiin löytää ratkaisu. Esimerkiksi, että lähdetään remontoimaan olemassa olevia rakennuksia entistä tiivimpään tahtiin. Tämä on yksi suurimpia ongelmia. Sitten vielä raportointivelvoite. 2000 olisi komissiollekin liikaa, 200 ehkä vielä jotenkin hallinnoitavissa. Ja jos haluatte vielä lisätietoa, niin sitä mieluusti annamme. For your comments. Kiitoksia. Ja nyt palaamme esittelijäämme. Kollega Piper, teillä on puheenvuoro. Sydämelliset kiitokset, puheenjohtaja sydämestä kiitokset myös näistä monista kommenteista. Jäsenet kovasti ovat käsitelleet tätä eh, direktiiviä ja myöskin tätä täytäntöönpanokertomusta ja se on varmasti eh, hyvä väline Euroopan parlamentille, ettei meidän heti tarvitse taas käsitellä lainsäädäntöä, vaan ensin eh, pystymme selvittämään, mitä oikeastaan haluamme. Muutama kommentti. Monet eh, kollegat nostivat esiin energiaköyhyyden jo, kun sitä torjumme ja mietinnölläni niin haluaisin sitä torjua, meidän on myös puututtava syihin. Ei kyse ole nousevista energiahinnoista. Energiahinnat ovat laskeneet. Syynä ovat valtiolliset lisämaksut, joita energiaan Äh, kuuluu. Ja onneksi sosiaalidemokraatit ovat tehneet tilaston, että Euroopan äh, laajuisesti valtio vastaa noin 30 prosentista energiahintaa, Saksassa jopa 50 prosentista. Eli kun valitamme energiaköyhyydestä ja siitä, että kotitaloudet eivät pysty maksamaan energian hintaa, niin meidän on ensin katsottava itsemme päin, mitä me voimme poliittisesti muuttaa ennen kuin ryhdymme syyttämään äh, energian tarjoajia tai muita. Ja tämä energiaköyhyys, jonka sosialistit ovat nostuneet esiin, niin siitä voi tulla painopistealue mietinnössä. Sitten toinen asia, nimittäin meidän on oltava varovaisia tämän säästövelvoitteen kanssa, ettemme vie pohjaa uusiutuvilta energiamuodoilta. Mehän kaikki haluaisimme siirtyä sähkön käyttöön, äh, liikkuvuudesta sähköautoihin. Tämä aiheuttaa valtaisan sähkönkulutuksen ja kyllähän tämä sähkö on pystyttävä saamaan aikaan uusiutuvista energialähteistä. Siksi emme voi äh, samalla hetkellä haluta siirtymistä sähköautoihin ja vaatia säästöä uusiutuvista energiamuodoista. Se ei tule onnistamaan. Me tarvitsemme eh, sääntöjä, jotka ovat johdonmukaisia. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miksi me eh, käymme energiasäädöksillämme kilpailua eh, Euroopassa. Ja pyytäisin, että komissiokin pohtisi tätä asiaa vähän enemmän. Ja viimeinen kommentti puheenjohtaja myös, koska te mainitsitte tämän aluksi. Energiatehokkuus ideaalina raaka-aineena. Ajatelkaapa tämä nyt loppuun asti. Sehän tarkoittaa, että jos sataprosenttisesti säästetään energiaa, niin sitten ei olisi enää mitään. Ei mitään olisi ideaali energiapohja. Siis energiatehokkuus olisi tämä raaka-ainepohja. Mikä sanamuoto tässä nyt oikein on valittu? Ehkä meidän on katsottava, että onko tämä järkevä sanamuoto ja annammeko oikean viestin eteenpäin, kun innostuneesti puhumme energiatehokkuudesta. Minun äh, panokseni tulee olemaan pragmaattinen, halutaan saavuttaa tavoitteet nopeasti ja tehokkaasti ja uskon, että kaikki kollegat voivat auttaa minua tässä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos, hyvä esittelijä. Erittäin hyvästä mietinnöstä, niin että melkein kaikki varjoesittelijät olivat samaa mieltä nyt aikataulumme. Äänestys Itressä järjestetään 24. toukokuuta. Teillä on vielä paljon työtä edessänne johtuen näistä kompromissitarkistuksista. Ja sitten äänestys täysistunnossa on heinäkuussa 2016. Kiitos oikein paljon, kiitos kaikille siitä, että osallistuitte keskusteluun. Niin nyt menemme esityslistan kohtaan yhdeksän. Uusiutuvan energian tilannekatsaus. Kollegamme Paloma López Bermejo vuesta on esittelijämme 345 tarkistusta ja tarkistusten jätön määräaika oli vain muutama päivä sitten. Ja nyt odotetaan, että nämä tarkistukset käännetään. Tämä valikunta-aloitteinen mietintö antaa ehdotuksia komissiolle siitä, miten se valmistelee seuraavan kierroksen, jonka tavoitteena on vuosi 2030. Eli me ajattelemme nyt tässä vuotta 2030. Esittelijä on työstämässä kompromissitarkistuksia ja keskustelut varjoesittelijöiden kanssa ovat käynnissä ymmärtääkseni. Ne ovat jo alkaneet ehkäpä. Ja saanen nyt pyytää kollega Lopes Vermehoa piti tämän alustuspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tosiaankin 345 tarkistusta ja nyt yritämme käsitellä jo kompromisseja ja työstää niitä yhdessä. Ja aluksi puhun juuri tästä, eli haluaisin kiittää vielä kerran kaikkia poliittisia ryhmiä ponnisteluista ja tarkistuksista – näin lyhyessä ajassa. Ja yritämme nyt sitten saada aikaan kompromisseja aikataulussa, joka on hyvin kunnianhimoinen, mutta on tärkeää, että tämä hyväksytään ennen kesää, ennen kesäkuuta. Tällä viikolla ollaan samalla kannalla ja toivottavasti tästä tulee sitten laaja enemmistö, joka olisi tietysti toivottavinta. Ensinnäkin mietinnössä katsotaan menneisyyteen, mutta siinä katsotaan menneisyyteen ainoastaan, jotta voidaan valmistautua tulevaisuuteen ja katsotaan, mikä on se reitti, jolle meidän pitää lähteä Euroopan uusiutuvien energialähteiden politiikassa. Ja on tärkeää, että mietinnössä otetaan esiin ne maat, jotka ovat jäämässä jälkeen. Ja samalla tavalla on otettu esiin Eli samalla tavalla mainitsemme ne maat, jotka ovat toimineet esimerkillisesti. Meillä on nyt komissiolta näitä päivitettyjä lukuja, ja kansalliset mallit ovat erilaisia, ja on ihan normaaliakin, että näin on, mutta nämä asiathan kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, mutta voimme oppia, mitkä ovat toimivia välineitä, mitkä eivät. Ja katsomme, että investoijille pitää taata vakaat sääntelyympäristöt. Se on tärkeää, mutta ikävä kyllä kaikissa maissa ei ole osattu toimia näin. Kun katsotaan näitä sääntöjä ja tukia uusiutuvien energialähteille, niin voimme olla varmoja siitä, että tulevaisuudessa uusiutuvia energialähteitä käytetään enemmän ja tehokkaammin, mutta meidän ei pidä rangaista investoinneista – joita on tehty tähän mennessä. Ainakaan maissa, jotka ovat tärkeitä, jotta voidaan taata uusiutuvien energialähteiden jakelu. Meillä on siis kansallisia kokemuksia, mutta myöskin Euroopan tason kokemuksia. Ja meidän täytyy harjoittaa edelleen valvontaa ja edistää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Me haluamme edistää kansallisia suunnitelmia uusiutuvien energialähteiden osalta. Ja meidän täytyy saada julkinen hallinto, alueellinen ja paikallinen hallinto mukaan, samoin kuluttajajärjestöt ja erilaisia kansalaisjärjestöjä. Niiden kaikkien rooli on keskeinen ja on myöskin tärkeää, koska meillä on paljon haasteita ympäristö- ja työn ja teollisuuden osalta. Ja edessämme on nyt siirtymäkausi energiakysymyksissä – Muussa tapauksessa emme pääse Pariisin ilmastotavoitteisiin. Ja tietysti haluamme pitää kiinni sitovista tavoitteista. Eli ympäristövaliokunnassa jatkamme tätä työtä. Siellä käsitellään esimerkiksi liikenteen kestävyyttä, mutta yksi asia vielä lopuksi, joka on pidettävä mielessä. Siirtyminen uusiutuvan energialähteisiin on siirtymistä demokraattisempaan energiajärjestelmään – kulutus ja tuotanto on hajautetumpaa ja meidän on saatava kohtuuhintaista energiaa ja meillä pitää olla yhteistä kulutusta ja tuotantoa sähkö- ja lämmitysmarkkinoilla. Se on keskeistä. Ja nyt sitten kuuntelen teidän puheenvuorojanne. Jatkamme tätä työtä ja uskon, että samaan aikaan hyviä kompromisseja. Kiitos. Thank you very much, madam. Kiitoksia esittelijä. Pensen edustaa kansanpuolueetta varjoesittelijänä. Olkaa hyvä. Er Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle hyvästä yhteistyöstä, vaikka emme olekaan yhtä mieltä kaikista poliittisista kysymyksistä. Toivottavasti kuitenkin näette lisäarvon siinä, että pääsemme kompromissiin mietinnössä? Tämä on tärkeää myös tulevien mietintöjen osalta. Energiaunioni unionia silmällä pitäen olisi hyvä, että pääsisimme sopuun tietystä asioista nopeasti. Komissio on laatimassa tiedonannon syksyksi. Ryhmämme on keskittynyt kaikki monin kysymyksiin ja kaikkein tärkeimmät näistä ovat tulleet jo esille. Haluamme kustannustehokkuutta ja markkinaperusteisia toimia. Mitä tulee edistyksen uusiutuvien energialähteiden osalta, uskomme, että tässä mennään hyvään suuntaan, mutta Toimia pitää tehostaa. Emme halua osoittaa kuitenkaan ketään syyttävällä sormella. On tärkeää saada kaikki sidosryhmät mukaan, jos halutaan kehittää kestävää energiantuotantoa. Jäsenvaltioille on tärkeää, että ne vastaavat jatkossakin omasta energiasekoituksestaan, mutta myös muita ryhmiä pitää saada mukaan. Kuluttajille pitää saada halvempaa energiaa. Tämä on tärkeää työpaikkojen ja hyvinvoinnin lisäämisen kannalta. Hajautetut hajautettu yksityinen energiantuotanto ei kuitenkaan ole mikään ihmelääke. Tietysti se voisi olla toimiva väline joissakin tapauksissa ja sitä tulisikin käyttää silloin, kun se on järkevää. Mutta kuluttajatuottajan ja hajautetun energiantuotannon välillä ei aina ole yhteyttä. Tästä voi tulla lisäkustannuksia kansalaisille ja tämä on tavallaan keinotekoista. Ja tähän liittyy myös energiaköyhyysriski. Ymmärrän, että esittelijäkin puhuu siitä, että olemme liian riippuvaisia energian tuonnista ja tähän pitää puuttua. Markkinalähtöinen, kustannustehokas Uusiutuvien energialähteiden tuotanto on keskeisen tärkeää. Tarvitsemme edullisempaa energiaa eurooppalaisille kuluttajille ja toivottavasti saamme aikaan hyvin laajan kompromissin ja pystymme sopimaan asiasta. Very much, colleague. Kiitoksia, kollega. SND esittää näkemyksensä Varjoesittelijänä on edustaja Chaba Molnar. Kiitoksia työstä. Hyvä esittelijä. Näemme, että kun tässä on näin paljon tarkistuksia, niin on kuitenkin mahdollista, että päästään kompromissiin eri osapuolten kesken. Ja siksipä haluaisin nyt vain äh, nostaa esiin niitä kysymyksiä, joissa kompromissiin ei vielä ole pääty, joissa vielä on keskustelun tarvetta. Ensimmäinen erittäin tärkeä kysymys meille on ovat luvut uusiutuvien energiamuotojen suhteen, jäsenvaltiokohtaiset, pitäisikö niitä hyödyntää vielä vuoden 2020 jälkeen. Olemme nähneet, että viime vuosina on edistytty uusiutuvien energiamuotojen saralla, koska meillä on selkeät tavoitteet ei vain EU-tasolla, vaan myös jäsenvaltioiden tasolla. Ne oli myös jäsenvaltioiden pakko saavuttaa. Tämä onnistuu sitä kautta lyödään myös työpaikkoja ja talouskasvua. Sen takia vuoden 2020 jälkeenkin pitäisi pitää kiinni tästä. Tässä meillä on keskustelua EPPn kanssa tästä asiasta, mutta me olemme vakuuttuneita siitä, että ilman tätä emme pysty tulevaisuudessa eh, niitä tavoitteita saavuttamaan, jotka olemme jo saavuttaneet. Siksi tästä pitäisi pitää kiinni. Toinen asia on eh, hyvien ja huonojen jäsenvaltioiden mainitseminen. Eh, ei ole huono asia, jos Euroopan parlamentti tekee sen työn, mikä sillä on annettu. Ja kyllä ne jäsenvaltiot pitäisi mainita, jotka eivät ole eh, niin onnistuneet tehtävässään. Ja on myös hyvä, jos Euroopan parlamentti välillä kehuu niitä jäsenvaltioita, jotka eh, verrattuna toisiin tai verrattuna omiin lähtökohtiinsa ovat saaneet aikaan hyviä tuloksia. Tämänkin haluaisimme ylläpitää jatkossa. Ja sitten kolmas kysymys liittyy uusiutuvien energiamuotojen verotukseen. Tässä me olemme tehneet tarkistuksen, koska olemme nähneet, että on jäsenvaltioita, jotka ovat ottaneet käyttöön erilaisia maksuja uusiutuville energiamuodoille. Meidän on osoitettava, ettei tämä sovi Euroopan parlamentille. Ja sitten neljäs kysymys joka jo nostettiinkin esiin, on energiatehokkuus ja tässä yhteydessä energiaköyhyys. Olemme iloisia siitä, että esittelijä on huomioinut tämän aiheen erityisesti. Mekin olemme sitä mieltä, että Euroopan unioni on kadehdittu hyvinvoinnin alue koko maailmassa. Siksi me voi hyväksyä sitä, että Euroopassa kymmenet miljoonat ihmiset ovat sellaisessa tilanteessa, että talvella heidän täytyy mm, päättää valmistaako lämmintä ruokaa vai lämmittääkö asuntonsa. Tämä ei ole hyväksyttävää, tätä ei pystytä ratkaisemaan yhdessä yössä, mutta dynaamisen hinnanmuodostuksen kautta ja jäsenvaltioiden äh, energiaverkostojen yhdistämisen kautta pystymme ehkä saavuttamaan sen, että keskipitkällä aikavälillä energiaköyhyys Euroopasta poistetaan. Nämä ovat ne neljä asiaa, joissa olemme erimielisiä, mutta toivottavasti esittelijän ponnistelut johtavat menestykseen ja muiden ryhmien kanssa pääsemme yhteisymmärrykseen ja saamme enemmistön tälle mietinnölle. Kiitoksia. Kiitos kollega. Edustaja Van Osjut Eserasta. Shadow of Reserve, of course. Yes. Um, ehm, thank <laughs> you well. Uh... Eh. Kiitoksia puheenjohtaja hyvä esittelijä, hyvät kollegat. Tämä on nyt kolmas kerta, kun käsittelemme tätä mietintöä valiokunnassa. Kaikki parlamentin jäsenet ovat voineet esitellä kantansa vaikuttaakseen tähän luonnokseen. Ja tarkistuksissamme olemme keskittyneet siihen, että kyseessä olisi todella teollisuusvaliokunnan mietintö. Mietinnössä on keskitty sosiaalisiin kysymyksiin, energia-alalla, mutta viime viikolla Strasbourgissa äänestimme tästä jo työllisyysvaliokunnan mietinnössä. Eli meidän pitäisi nyt keskittyä tähän ydinasiaan ja meidän täytyy muistaa myöskin toisiaisuusperiaate ja voimme sitten luoda pohjan myöhemmälle lainsäädännölle tänä vuonna. Eli kehottaisin kaikkia kollegoja tekemään tästä mitään joulukuusta – ja neljä kohtaa. Ensinnäkin meidän täytyy enemmän keskittyä näiden tavoitteiden kestävyyteen. Ja on hienoa, että esittelijä on ottanut tämän käsityksen mukaan tähän ensimmäiseen luonnokseen. Ja toinen asia, kaikki mikä liittyy verotukseen, sehän on kansallinen toimivaltuus. Eli siitäkään nyt ei pidä loputtomasti puhua. Ja sitten uusiutuvia sähkö. Jäsenvaltiossa tässä nyt ei vielä ole onnistuttu. Ja sitten lämmitys ja jäähdyttäminen täytyy ottaa esille ja uusiutuvat energialähteet liikenteessä. Ei nyt tarvitse toistaa kaikkea. Meidän täytyy nyt todeta, missä asioissa voidaan toimia tehokkaammin. Ja neljänneksi, pitkällä aikavälillä pitää kannustaa investointeihin uusiutuvaan energiaan. Hyvin usein on hankalaa saada ihmisiä vakuuttuneeksi tämän hyödystä. Ja on hienoa, että voimme nyt käynnistää varsinaisen työn ja voimme sitten laatia tarkistuksia ja katsoa sitten, miten jatkamme yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia näistä huomioista. Ja sitten Aldesta Herbrandi, varjoesittelijä. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Kiitokset myös esittelijälle hänen tähänastisesta työstään. Odotan tulevien viikkojen kompromisseja. Aluksi toteaisin, että yleisesti ottaen Suhtaudumme usein hyvin kriittisesti komission ja jäsenvaltioihin, mutta tässä on todettava, että tällä alalla on saatu paljon aikaan. Olemme saavuttamassa uusiutuvien energialähteiden 20 prosentin lisäystavoitteen, ainakin EU-laajuisesti, ja ehkäpä sitten liikenteen 10 prosentin tavoite saattaa olla hankalampi, mutta ollaanpa optimistisia. Tässä mennään kyllä oikeaan suuntaan. Ja tästä on tärkeää lähteä liikkeelle. Toiseksi tämä on edistyskertomus. Ja tässä kerrotaan, mikä tilanne on jäsenvaltioissa. Joten on hieman outoa sanoa, että tässä nyt ei saa nimetä jäsenvaltioita. Tässä puhutaan juuri siitä, missä tilanteessa ne tällä hetkellä ovat. Meidän todella tulisi mainita maat, jotka ovat onnistuneet hyvin, mutta myös ne, jotka eivät ole onnistuneet, mukaan lukien oma ja Alankomaat. Se on todella listan pahnan pohjimmaisena uusiutuvissa energialähteissä. Eli tämä pitäisi tässä tehdä. Yleisluontoisempi kommentti, eli kun katsoo näitä yli 300 tarkistusta, on, että meidän tulisi pyrkiä keskittymään tiettyihin kysymyksiin. Mietintö voi poliittisesti vaikuttaa johonkin vain, jos asetamme prioriteetteja. Eli ei tulisi pyrkiä katsomaan mahdollisimman monta asiaa, vaan keskittyä olennaiseen. Sitten kuluttajista ja kuluttajatuottajista – heidän roolinsa määritteleminen on tärkeää, mutta tässäkään ei kannata pureutua liikaa yksityiskohtiin ja on oltava johdonmukaisia muiden ITRA-mietintöjen kanssa, jotka koskevat kuluttajamarkkinoilla. Eli ei kannata tehdä uutta turhaa työtä. Sitten liikenneala, 5,7 prosenttia. Tämänhetkinen luku ei ole kovinkaan imarteleva, mutta mutta emme saa liikaa tässä nyt tuomita biopolttoaineita. Esittelijä puhuu mietinnössä virheestä. Mielestäni tämä voi mennä nyt liian pitkälle. Kaikki työ, jota tehdään erityisesti toisen sukupolven polttoaineiden eteen, on ollut hyvää. Emmekä saa olla biopolttoaineiden osalta liian kriittisiä. On totta, että tarvitaan biopolttoaineiden kestävyyskriteerit, mutta on turhaa tällä hetkellä väittää, että koko ala olisi epäonnistunut. Sitten energiaköyhyys. Aihe on hyvin tärkeä, mutta no, tämä liittyy mielestäni myös uusiutuviin ja energiatehokkuuteen, joista aikaisemmin puhuimme. Olemme nähneet, että energian käytön tuki toimia hyödyntävät myös köyhemmät, mutta e, suurin osa tuista menee kuitenkin rikkaiden taskuun. Meidän pitäisi keskittyä energiatehokkuuteen entistä enemmän ja jatkossa, kun panostetaan uusiutuviin, tämä tulee laskemaan energian hintoja, josta kaikki hyötyvät. Ja vielä lopuksi puheenjohtaja. Olen tyytyväinen siihen, että komissio edistys, edistymiskertomuksessaan kehottaa jäsenvaltioita käyttämään yhteistyömekanismia entistä useammin. Monet toimivat hyvin kansallisesti. Tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä, jotta päästään 2020-2030 tavoitteisiin sitten myöhemmin. Ähm, Kiitoksia, hyvä kollega. Sitten kollega Benedikt Javor, joka on vihreiden varjoesittelijä. Thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän esittelijä varjoesittelijöitä yhteistyöstä tässä vaiheessa. Me keskustelimme pääasiassa yleisistä kysymyksistä emmekä yksittäistä tarkistuksista, joten haluaisin nostaa esiin joitakin yleisiä kysymyksiä, jotka esittelijä nosti esiin viimeisessä varjoesittelijöiden kokouksessa aikaisemmin tällä viikolla. Ensinnäkin eh, se, että nostetaanko esiin yksittäisten valtioiden onnistuminen vai ei. Kyllä minun mielestäni meidän pitäisi mainita ne jäsenvaltiot, jotka ovat jäljessä. Edistyskertomuksen tarkoitus on nimenomaan nostaa esiin saavutuksia, parhaita käytänteitä, mutta myös osoittaa, missä toimintaa pitäisi parantaa, jotta vuoden 2020 tavoitteet voidaan saavuttaa. Ja minun mielestäni se on yksi tärkeimmistä mm, mietinnön osista meidän on osoitettava missä kohdin on tehtävä enemmän, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa. Sitten kansalliset tavoitteet. Tarvitsemmeko kansallisia tavoitteita vuodelle 2030 vai emme? Ja minun mielestäni tämä on välttämättä Äh, välttämätön asia. Me tarvitsemme näitä energiatehokkuusdirektiivin ja uusiutuvien energiamuotojen asetus ovat osoittaneet, että ne saavutukset, joihin olemme päässeet tähän mennessä, perustuvat pääasiassa näihin kansallisiin tavoitteisiin ja se, äh, siihen, että jäsenvaltioiden täytyy nämä tavoitteet saavuttaa. Sitten äh, puhutaan retro aktiivista toimista, jotka vaikuttavat investoihin. Ja minun mielestäni me tarvitsemme sellaisen sääntelyympäristön, joka on vakaa ja ennakoitavissa. Se on välttämätöntä, jotta voidaan saada aikaan vakaat investointipuitteet uusiutuviin energiamuotoihin. Ja neljäs asia liittyy kuluttajamääritelmään. Olen sitä mieltä, että kuluttajat ovat tulevien järjestelmien keskiössä, erityisesti kun on kyse uusiutuvista energiamuodoista. Mielestäni on tärkeää, että ymmärrämme hyvin nämä prosumers, siis kuluttajat, tuottajat, ja että meillä on äh, sääntelyympäristö, joka tukee näitä kuluttajatuottajia olemaan äh, aktiivisempi osa energiantuotantoa Euroopassa. Ja viides ja viimeisin kysymys on se, että meidän on puututtava äh, yksittäisiin aloihin. Kun puhumme uusiutuvista energiamuodoista, ajattelemme voimalaitoksia tai suuria energiatuottavia yksiköitä, mutta lämmitys ja jäähdytys yritys, kotitaloudet, liikenne, energian varastointi, ne ovat kaikki tärkeitä osa-alueita. Nekin on otettava huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia näistä kommenteista. Ja sitten kollega Tamburano, joka on seuraavalla kerralla esittelijä. Varjoisitte tälläkin kertaa varjoesittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. On ollut ilo tehdä yhteistyötä Paloman kanssa. Meillä on samanlainen näkemys ja arvostamme hänen asenteitaan. Hän on käsitellyt hyvin selkeästi näitä kiistanalaisia kohtia. On puhuttu energiaköyhyydestä. Hän puhui tästä ennen minua ja keskitynyt muuhun kolmeen asiaan. Ensinnäkin meille on erittäin tärkeää, että keskustelemme nyt tällä hetkellä siitä, miten määritellään nämä tuottajakuluttajat. kuluttajat se tulee yhä enemmän esille, mutta kuitenkaan asiaa ei ymmärretä samalla tavalla, varsinkin kun ajatellaan nyt sitten tulevia lainsäädäntökysymyksiä. Emme voi Euroopan lainsäädännössä mainita tuottajakuluttajia jos ei sitä määritellä. Ja miten voimme sitten määritellä, miten tuottajakuluttajat otetaan mukaan markkinoille? Miten voimme saada aikaan tuloksia näillä toimilla? Meillähän on tämä uusi kuluttajien New Deal, joka liittyy tähän. Ja uudessa direktiivissä pitäisi olla kappale, joka liittyy tuottajaa Ja olen samaa mieltä vihreiden kanssa siitä, että myöskin nämä ammattimaiset kuluttajat pitää määritellä kunnolla. Sitten takautuva vaikutus. Italiassa, Espanjassa, varmaan myöskin muissa jäsenvaltioissa on käytetty hyväksi näitä ongelmia, joita liittyy uusiutuvien energialähteiden tukijärjestelmissä. Ja tällä tavalla on sitten lähdetty purkamaan näitä tukia. Mutta tämä luo epävarmuutta markkinoille ja aiheuttaa kilpailukykyyn ja investointeihin ongelmia. Ja se saattaa johtaa petoksiin tietyissä tukijärjestelmissä. Meidän täytyy uudistaa järjestelmää ja meidän täytyy käyttää hyväksi asiantuntijoita eikä luopua järjestelmästä. Myös pankeissakin on petoksia, mutta niitä autetaan me verorahoilla. Ja sitten kansalliset ja EUn tason sitovat tavoitteet on tavoitteena. Meillä pitää olla uusia tavoitteita, jotka liittyvät uusiutuvien energialähteisiin 45 prosenttia vuonna 2030 ja sitten kansallisia sitovia tavoitteita. Yksi, tavois, joka ei, yksi tavoite, joka on yksi välivaihe, jotta päästään sataprosenttisesti uusiutuvaan energiaan. Se on ehkä utopiaa. 99,99 prosenttia riittäisi meille. Ja meidän täytyy edetä vaihe, vaiheittain tähän tavoitteeseen. Ja meidän ei pidä jäädä tähän tilanteeseen, ja meidän täytyy jatkaa vain tätä työtä. Kiitos. Mr. Zan... Kiitoksia. Edustaja Zanonato on seuraava puhujamme. Kiitos puheenjohtaja. Esittelijä aivan oikein korostaa sitä, että erilaiset kansalliset säännöt johtavat siihen, että edistys uusiutuvissa energialähteissä on erilaista ja tämä johtaa erilaisiin energian kustannuksiin kotitalouksille ja teollisuudelle ja erilaiseen energian riippuvuuteen eri paikoissa. Meidän pitää saada myönteisiä vaikutuksia koko energia-alaan. Joskus kehitys on niin nopeaa, että rahoitus tuki tietyille uusiutuville on joskus jopa kyseenalaista. Kuitenkin olemme yhtä mieltä jäsen, siis esittelijän kanssa, joka vastustaa tätä tahnehtuvuutta. Meidän pitäisi olla tulevaisuuden suhteen entistä kunnianhimoisempia. Jos tällaisia alueellisia tukia ei ole, voi olla, että markkinat eivät toteudu ja edelleen toimitaan kansallisesti protektionistisesti. Ja lopuksi tässä pitää vielä painottaa sellaisia uusiutuvia, jotka jäävät sääntelyssä heikompaan rooliin ja aiheuttavat näin haittaa tietyille toimijoille. Viitan tässä vesivoimaan ja siihen, että tämän alan toimijat eivät toimi yhtäläisessä toimintamahdollisuuksissa. Vesivoimaa ei ole vielä käytetty tai täytäntöönpantu oikealla tavalla, ja tähän tarvitaan tukea, aivan kuten muihinkin uusiutuviin. Mr. Frederick. Kiitoksia kollega ja sitten herra Frederick Federley. Uh, Mr. Chair, there are two points uh, that is a bit of... Kiitoksia Puheenjohtaja, kaksi asiaa, jotka huolestuttavat minua hiukan, eh, koska tulee Ruotsista eh, liittyen eh, uusiutuvien energiamuotoihin ja biomassaan, tämä kestävyyskriteerit. Riippuen siitä, miten voisimme joko auttaa tätä kasvavaa sektoria tai kuristaa sen, on kasvava uusiutuvien energiamuotojen tuotanto, siis, joka luo uusia työpaikkoja on kestävää. Mutta jos me luomme jatkuvasti uutta lainsäädäntöä, niin saatamme jopa pysäyttää tämän kehityksen. Se olisi erittäin haitallista. Toinen on tämä kaskadiperiaate, joka saattaisi olla Äh, suurta puuttumista yksityisen omistajuuteen, yksityisiin yrityksiin, joilla pitää olla oikeus tehdä äh, tuotteensa kanssa mitä haluavat. Jos katsotaan jotakin paperitehtaita Ruotsissa, erityisesti eteläiset metsänomistajat, niillä on kolme suurta paperitehdasta. Äh, ne itse asiassa tuottavat kolme terawattituntia energiaa vuodessa ylimääräistä, jonka ne voivat muida kuluttajille. Ja jos me pakottaisimme tällaiseen kaskadiperiaatteeseen, ne eivät varmaan pystyisi tuottamaan, luomaan tuotantoa niin kuin ne tuottavat. Ja on myös joitakin esimerkkejä Suomessa, eh, jossa yritetään varmistaa, että tuotteet käyttää mahdollisimman hyvällä tavalla, niin että saadaan lämpöä, sähköä, paperia ja jopa vaatteita tänä päivänä. Joten haluaisin eh, kannustaa valiokuntaa siihen, että ennen kuin sitotaan vahvasti kestävyyskriteereihin kaasun, öljyn ja hiilen kohdalla, niin sitä ennen ei pitäisi yrittää kuristaa biomassateollisuutta. Very much, Kiitoksia, hyvä kollega. Edustaja Kumpula-Natri. Thank you. Just to comment. Kiitoksia. Itsekin olen Pohjoismaista ja Meilläkin noin 38 prosentin tavoite, olemme lähinnä 40, mutta me käytämme biomassaa. Ja joskus keskustelu täällä tuntuu olevan vuosikymmenten takaa. Eli tavoitteena on saada kestävää biomassaa, ja kun sitä on, niin sitten on hyviä toimijoita markkinoilla, jotka määrittelevät, miten sitä käytetään. Eli me odottelemme nyt, että komissio tekisi ehdotuksen Eli miten määritellään kestävyyskriteerit ja millä tavalla voidaan edetä johdonmukaisessa lainsäädännössä Euroopassa. Meillä on paljon mahdollisuuksia, mitä tulee energiaturvallisuuteen, kaasuun, kotitalouksiin, kotitalojen lämmittämiseen. Eli ei tarvitse tuoda energiaan, vaan voimme tehdä tämän itse. Ja olen katsonut tekstiä ja haluaisin kiittää esittelijää. Se oli hyvin selkeä, helposti luettava Eli siellä oli hyviä tavoitteita. Ja on hienoa nähdä, että tässä on otettu, että biopolttoaineiden osalta ollaan nyt hakutella, mutta ILUK-asioissa ollaan jo saatu sopimus vuoteen 2020 asti, mutta entä sen jälkeen? Hyvin paljon puhutaan digitalisoitumisesta ja sähköautoista, mutta sähkö on 26 prosenttia uusiutuvista energialähteistä. Eli sähköauto ei ole mikään uusiutuva auto. Se on 26 prosenttisesti uusiutuva. Mutta sitten on moottoreita, joissa käytetään edelleen öljypohjaisia materiaaleja, eli ehkä tähänkin voisi puuttua. Eli luovutammeko tämän vai pitäisikö Euroopan katsoa hiilen vähentämistä liikenteestä? Tämän pitäisi olla selvää, eli 5,7 prosenttia ei riitä ja meidän täytyy tehdä vielä muuta. Ja sitten vielä yksi kysymys. On hyvä nähdä, että tässä puhutaan pienimuotoisesta tuotannosta, mutta jos on uusiutuvaa ja suuressa mittakaavassa, niin mitä vikaa siinä on? Eli on pieniä ajatuksia, mutta jos sama voi tehdä suuressa mittakaavassa, ja kyse on uusiutuvasta energialähteestä, ja se on tehokasta, niin meidän ei pitäisi sellaista vastustaa. Siinähän on mittakaavaetuja, ja jos kyse on maatalosta tai maaseudusta, niin se on ihan hyvä, mutta meidän täytyy vähentää kaupungistakin hiiltä. Rubik. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Paul Rybik. Sydämelliset kiitokset minä haluaisin palata siihen, mitä kollega Tannatu sanoi. On hyvin tärkeää miettiä sitä, miten uusiutuvien energiamuotojen alalla myös energian kulutuksesta tulee tehokkaampaa ja uusiutuvat energiamuodot tarvitsevat erityisesti varastointikapasiteettia. Varastointikapasiteetti on yksi ratkaisu ja verkot, jotka yhdistetään, on toinen ratkaisu. Jos tuulet puhaltavat pohjoisessa, niin voi olla, ettei etelässä tuuli puhalla tai lännessä tai idässä. Mutta sitten on kuitenkin yleensä aika varmaa, että jossain Euroopassa tuuli puhaltaa tai aurinko paistaa ei ole varmaan sellaista vaihetta, että koko Euroopassa ei tuuli puhaltaisi tai aurinko paistaisi, e, eikä päinvastainenkaan tilanne varmaan tule toteutumaan, että joka paikassa tuulee ja paistaa. E, joten on tarpeen yhdistää nämä verkostot e, ja olen myös iloinen siitä, että tulemme järjestämään kuulemisen tässä asiassa vesivoimavarastoinnista, eh, erilaisiin akkuihin ja eh, kaasuihin, myöskin vedyn mahdollisuudet. Meidän täytyy katsoa, miten voisimme luoda uusiutuville energiamuodoille varastointimarkkinat Euroopassa. Eh, eilen olimme Euroopan avaruusvirastossa Alunkomaissa ja kun mat- matkustimme sinne, minulle juolahti mieleen eräs asia. Miksi me liikenteessä onnistu vähentämään hiilidioksidipäästöjä, mutta meillä oli monen kilometrin ajan tällainen punainen aalto ja valtaisia ruuhkia, koska liikennejärjestelmä ei ole joustava. Meidän on katsottava, että liikenne toimii jouhevasti, että olisi tällainen vihreä aalto Euroopassa ja tässä pitäisi tehdä investointeja niin, että myös tällä alalla uusiutuvat energiamuotot saisivat läpimurron. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Ja viimeinen puhuja listalla on edustaja Kohlicek, olkaa hyvä. slovo. Já bych měl nejdřív připomínku k tomu. Kiitos puheenjohtaja. Vielä kommentti liittyen siihen, että emme ole vain teollisuusvaliokunta, vaan vastaamme myös teknisistä kysymyksistä. Mutta tässä mietinnössä teknisiä kysymyksiä ja teknisen kehityksen kulkua ei mainita oikeastaan ollenkaan. Tällä hetkellä meillä on kuitenkin olemassa jo uusia menetelmiä, joiden kautta tehokkuutta voidaan nostaa. Tällä hetkellä se on vain 11 prosenttia, jos se voitaisiin kaksinkertaistaa, mutta tähän tarvitaan uusi mietintö ja tällaista kehitystä pitäisi edistää. Yksityisten investointien hajauttaminen ei ole ihanteellista. Kuten sanottiin, vähempi riippuvuus tuonnista mainittiin myös, mutta tässä on myös asioita, joita pitää jättää kansalliselle tasolle, esimerkiksi verotus. Me tuemme vuoden 2030 tavoitteita, mutta jos Jos minulla on sähköauto, joka käyttää uusiutuvaa energiaa, se voisi olla sellainen sataprosenttisesti. En tarvitse silloin mitään perinteistä sähkövirtaa autoni lataamiseen. 41 megawattia voisi olla teho. Tämä äh, maksaisi kenties 10 000 euroa ja tämä ei tietenkään ole asia, johon kaikilla olisi varaa. Sitten vesivoimalat, niitä ei ole vielä kylliksi. Ja aurinkopaneelikysymyksessä voimme myös edistää. Eli puutteita vielä on mutta ehkäpä että voitaisiin myöhemmässä vaiheessa laatia siis sellainen, joka käsittelisi näitä aiheita. Energy. Kiitoksia ja komissiosta energiapäosaston johtaja Mary Donnelly. Once again, thank you very much indeed, uh, Mr. Chairman. Uh, and thank Kiitoksia puheenjohtaja uh, ja kiitän jäseniä siitä, että he ovat uh, käsitelleet tätä hyvin tärkeää aihetta, kuten aikaisemminkin tämä on hyvin ajankohtaista, koska aiomme eh, uudelleen tarkastella uusiutuvien energiamuotojen direktiiviä tämän vuoden lopulla. Ja monet asiat, jotka olette nostaneet esiin tämän keskustelun aikana tänä iltapäivänä, ovat asioita, joita tarkastelemme huolella. Nostaakseni esiin vain muutamia kommentteja, jotka eh, sanottiin tänä iltapäivänä. Eh, sijoittajien luottamus on erittäin tärkeää uusiutuviin energiamuotoihin lupaa paljon pääomaa ja tällä hetkellä mm, mm, ympäristöedut eivät riittävästi näy markkinatilanteessa ja siksipä mm, tukea pitäisi saada vakaan ja puitteiston sisälle ja tällaisen tuen pitäisi auttaa ei vain tämän investointikuilun umpeen kuromiseen, vaan myöskin uusiutuvien energiamuotojen markkinointiin ja alueellisen konvergenssiin. Nämä ovat asioita, joita tarkastelemme, kun valmistelemme elementtejä direktiiviin. Sitten nämä rinnalla kulkevat ehdotukset, päästökauppaehdotus viime vuodelta ja markkinasuunnittelu liittyvät tähän. Tämä direktiivi antaa mahdollisuuden antaa näkyvyyttä ja vahvuutta kansalaisen ja kuluttajan roolille energiajärjestelmän keskiössä. Tässä huomioidaan kuluttajatuottajat ja myöskin hajautettu tuotanto on asia, joka on otettava huomioon tässä uudelleen tarkastelussa. Erittäin tärkeä kysymys on myös se, että uusiutuvat energiamuodot ovat erittäin merkittäviä sähköjärjestelmässämme, mutta tulevaisuudessa niillä pitäisi myös olla tärkeä merkitys lämmityksessä ja jäähdytyksessä 50 prosenttia energiankulutuksestamme ja myöskin liikenteessä. On tärkeää että nämä mahdollisuudet osoitetaan ja että ne saavat politiikalta tukea, kun viemme näitä asioita eteenpäin. Ja olen iloinen siitä, että nämäkin kysymykset mainitaan mietinnössä. Rahoitusmekanismi uusiutuville energiamuodoille on sellainen, että meillä on nyt investointikuilu tällä alalla. Se on hyvin pääomaintensiivinen. Tällä hetkellä markkinat eivät anna riittävästi kannustimia, siksi tarvittaisiin jonkinlainen rahoitusmekanismi, jotta voitaisiin vähentää tätä pääomainvestoinnin suurta riskiä. Tätä voisivat tukea myös uudet kehitykset tutkimuksen ja innovaation alalla ja tämä SET-ohjelma, joka on strateginen energiateknologia-ohjelma Horisontti 2020. Olemme eh, nimenomaan keskittyneet varastointiin eh, eh, älykkäisiin verkkoisiin ja kysynnän ja tarjonnan hallinnointiin. Tämä liittyy tuohon aikaisempaan keskusteluun energiatehokkuudesta. On kaksi huolenaihetta ja ne mainittiin tänä äh, iltapäivällä. Täällä yksi on bioenergian kestävyyskriteerit. Me uskomme, että ne kestävyyskriteerit, jotka meillä on tällä hetkellä direktiivissämme, ovat maailman parhaat. Varmasti niitä voidaan parantaa ja mielellämme niin tekisimmekin, mutta se on tehtävä tavalla, joka kuvastaa sitä hyvin tasapainoista lähestymistapaa, joka tekstissä jo on. Ja ne, mahdollisuudet, jotka hyvin hallinnoilla biomassalla on taloudessamme. Toinen asia, eh, joka tähän liittyy, on liikenne. Se on ollut erittäin haastava ja vaikea ala. Olemme täällä parlamentissa ja muuallakin Brysselissä keskustelleet hyvin paljon tästä eh, aiheesta bioenergia liikenteessä mutta haaste on vieläkin olemassa ja myöskin se mahdollisuus on olemassa tehdä jotain liikennealalla eh, käyttämällä uusiutuvia energiamuotoja. Ja me tulemme tätä myös tarkastelemaan direktiivin Äh, uudelleen tarkastelussa, mutta myös tiedon annossa, joka liittyy liikenteen hiiliriippuvuudesta poistamiseen, jonka saamme myöhemmin tänä vuonna aikaan. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Paloma López Bermejo esittelijä. Muchas gracias, eh, señor Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille näistä mielenkiintoisista puheenvuoroista. Sitten yksi asia, joka on mielestäni tärkeää, eli biopolttoaineet. Ympäristövaliokunta on sitten se, joka käsittelee tätä kysymystä. Se kuuluu sen valiokunnan toiminta-alaan. Eli meillä on tällainen yleinen analyysi mietinnössä. Ja uskon, että saamme aikaan sopimuksen kaikkien varjoesittelyiden kanssa. Ja sitten kolmannen kerran sanoisin, että me olemme pitäneet erinäisiä kokouksia, joiden pannut merkille nämä puheenvuorot tänään iltapäivällä. Ja me tietysti olemme sitten tarkastelleet näitä tarkistuksia ja ensi viikolla saatte sitten kompromissitekstin ja toivottavasti näette sitten omia ehdotuksianne siellä mukana. Ja uskon, että on helpompi tehdä työtä tämän tekstin suhteen ja saada aikaan kompromisseja ja uskon, että niitä saadaan aikaan, jotta saamme sitten kattavan enemmistön. Ja olen valmis jatkamaan tätä työtä ja haluaisin vielä kerran kiittää teitä yhteistyöstänne. Kiitos. Kiitoksia, hyvä esittelijä, näistä kommenteista ja kaikille teille kiitos kovasta työstä. Äänestys Itravaliokunnassa järjestetään 24. toukokuuta ja äänestys täysistunnossa on toisessa kesäkuun täysistunnossa. Tässä itse asiassa kaikki tältä iltapäivältä suurimmalle osalle teistä, mutta ei koordinaattoreille tietenkään. Me tarvitsemme vielä tunnin koordinaattorien kokousta varten, mutta me kaikki muut tulemme tapaamaan huomen aamulla kello yhdeksän. Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että meillä on ylimääräinen ITRE-valiokunnan kokous yhdessä kulttuurivaliokunnan kanssa 9. toukokuuta kello 19-21 maanantai-iltana Strasbourgissa. Kiitoksia.